Uh, dear friends, ladies... Ystävät, naiset ja herrat, aloitetaanpa. aloitetaanpa. Yksi toisensa perään tänne saapuu halliin. Parin minuutin päästä varmaan paljon enemmän kuin nyt läsnäolijoita. Kello yhdeksältä oli ihan tyhjä. No niin, toivotamme ihan, ei ensimmäistä kertaa parlamenttiin tervetulleeksi komission jäsen Carlos Muedasin. Hauska nähdä teidät jälleen täällä. Aamupäivän aiheena on Euroopan tutkimuspolitiikan tilanne. Haluaisin kertoa teille kaikille, että komission jäsen Moedas esittelee komission painopisteitä tieteessä ja tutkimuksessa ja neuvonnoitteessa. Ja meisi Horisontti 2020 hankkeen vielä tuloksia, mikä meille erittäin tärkeää. Ja myös tieteellisen neuvonnan mekanismistakin kuullaan jotain. Minä Itren puolesta olen keskustellut hän kanssa pidempäänkin näistä tärkeistä asioista – varapuheenjohtajakin oli mukana näissä keskusteluissa. Meillä oli ihan hyvä keskustelu innovaation tulevaisuudesta. Varmasti jotain kuullaan tuonkin kokouksen tiimoilta. Siellä oli 800 osallistujaa kaikkialta Euroopasta. Olisi ihan kiva kuulla komissiona siitäkin jotain. Carlos, olepa hyvä. Thank you very much. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja kiitos siitä, että olette täällä tänään. Lomakausi kolkuttaa ovella ja kuitenkin täällä on näin paljon teitä paikalla. Se on hienoa. Minäkin olen täällä kolmatta kertaa. Ja ajatuksenani on tänään kertoa teille – nyt kun olen kahdeksan kuukauden ajan kuunnellut teitä, tieteellistä yhteisöä, sidosryhmiä, olen kokoustanut monta kertaa kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja tämän jälkeen haluaisin nyt kertoa teille, mihin johtopäätöksiin olen tullut ja minkälaisia prioriteetteja olemme valinneet. Näistä haluaisin keskustella teidän kanssanne tänään ja myös tulevaisuudessa. Monet näistä asioista ovat sellaisia asioita, joista keskustelu jatkuu. Näistä asioista opin myös teiltä ja on hyvä, että tekin annatte oman panoksenne, koska se saattaa ohjata näiden asioiden käsittelyä. Nythän elämme hyvin vaikeita aikoja noin yleisesti ottaen Euroopassa ja niinpä yritän aluksi hahmotella mitä tutkimuksessa, tieteessä ja innovoinnissa olen havainnut nyt viimeisen kahdeksan kuukauden aikana, mikä on ollut positiivista. Meidän tulisi pitää näitä elementtejä nimenomaan etuna. Ja Euroopan erilaisuus on todella etu, kun ajatellaan tutkimuksen, innovoinnin ja tieteen tulevaisuutta. Ja tämä on todella valtava etu meille ja sitä täytyy painottaa, kun varmistamme sitä, että tutkimus ja innovaatio ovat kasvun ajureita. Ja tämä on todella kaikkien meidän valtava etu ja haluaisin nyt tätä etua ja vahvuutta ohjata kohti tulevaisuutta. Jos ajatellaan haasteita, jotka tätä alaa koskettavat tänä päivänä, niin ensiksi täytyy muistaa, että me emme ole hyviä tutkimustulosten kaupallistamisessa tai niiden hyödyntämisessä markkinoilla. Tämä on asia, josta puhutaan paljon, mutta seuraavaksi pitäisi pohtia, mitä asian suhteen tulisi tehdä. Toinen asia, joka on mielestäni huolestuttava, on se, että joillakin tieteen aloilla, vaikkakin olemme maailman suurin tieteellisen tiedon tuottaja, niin olemme tietyillä aloilla maailman huippuja jäljessä. Meidän tulisi varmistaa, että perustutkimus on, on <clears throat> parasta mahdollista maailmassa kaikilla aloilla. Euroopassa meidän tulisi painottaa myös poliittisesti tieteellistä diplomatiaa ja meidän tulisi korostaa Euroopan roolia tieteen soihdun kantajina ympäri maailman. Ja me, <clears throat> meidän täytyy vahvistaa painoarvoamme kansainvälisessä tieteessä ja diplomatiassa. Strategia, jota minä olen hahmottanut, on juuri sellainen, joka ottaa kantaa näihin kolmeen ongelmaan. Ensiksi pitäisi tieteelliset tulokset hyödyntää markkinoilla konkreettisina tuotteina ja palveluina. Toiseksi meidän pitäisi olla paras rajat ylittävä tieteentekijä ja myös myös <clears throat> globaali toimija, eli avoimuuden strategia. Avoin tiede, avoin tutkimus ja avoin maailmalle. Ja nämä ovat niitä asioita, jotka haluan nyt saavuttaa tässä viiden vuoden sisällä. Ja tarkoituksena on, että avoin innovaatio, avoin tiede ja avoin suhteessa maailmaan. Nämä ovat meidän strategiamme kulmakiviä. No mitä nämä tarkoittavat, avoin innovaatio, tiede ja avoimuus maailmaa kohtaan. Jos ajatellaan tätä avointa innovaatiota, niin minun visioni on se, että meidän pitäisi pystyä hyödyntämään taloudellisesti tutkimuksen ja innovaation tuloksia Euroopassa. Ja samalla kun näen tämän haasteen, niin näen myös sen ratkaisun. Nimittäin meidän pitäisi pystyä muuttamaan sääntelypuitteistoa ja pohtia tätä työtä tehdessämme, miten meidän tulisi tarkastella sääntelyä ottaen huomioon sen, että lainsäädäntöprosessi vie aina aikaa, mutta teknologia etenee paljon nopeammin. Näin ollen meidän täytyy katsoa kahta asiaa. Ensiksi teknologinen uudistaminen ja muokkaaminen, toisin sanoen todella käydä perustamanlaatuista keskustelua täällä parlamentissa erilaisten ryhmittymien kanssa ja pohtia sitä, minkälainen tulisi olla alan sääntelyympäristö tulevaisuudessa. Tämä on asia, jota emme voi tietää. Ja luultavasti tai, ja tulevaisuuteen vaikuttaa myös se, että, että sääntelemmekö asioita, jotka eivät vielä ole, ole edes olemassa. Tämä on asia, josta haluan keskustella teidän kanssanne, ja usein tästä ei saada kaikkea mahdollista hyötyä irti. Toinen haaste on se, että meidän tulee tarkastella erilaisia innovaatioekosysteemejä ympäri maailman. Innovaatioiden ekosysteemeissä on aina yliopisto keskipisteessä, yrityksiä sen ympärillä ja tietysti rahoitusta. Ja jos tarkastelen eroavaisuuksia Euroopan ja muiden maanosien välillä, niin nämä eroavaisuudet kiteytyvät nimenomaan rahoitukseen. Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista on se, että tarkastelemme, mitä meiltä puuttuu. Katsotaanpa vaikka Bostonin kaltaista kaupunkia Yhdysvalloissa. 15 vuotta sitten kaupungissa ei ollut minkäänlaista bioteknologian habia ja kyllä siellä tietysti yliopistoja oli, niitähän on vaikka kuinka paljon, mutta se mikä oli käänteen tekevää oli se, että saatiin tällaista ö, riskirahoitusta. Ja kun tämä riskirahoituspuoli tuli mukaan tähän kuvioon, niin silloin Bostonista muodostui tällainen bioteknologia-havi. Ja tällaista pitäisi harjoittaa ja tällaiseen pyrkiä myös Euroopassa. Eli että perustettaisiin yksi tai useampi rahastojen rahasto Eurooppaan. Ja tämän asiasta haluaisin keskustella kanssanne, hahmotella tätä tulevaisuuden mahdollisuutta, kuinka voisimme ohjata riskirahoitusta Euroopassa. Tällä hetkellä riskirahoitus on hyvin kansallista luonteeltaan, ei suinkaan rajat ylittävää, ja tälle asialle pitäisi tehdä jotakin. Tämä on siis se rahoituskysymys, joka pitäisi ratkaista, riskirahoitusta pitäisi lisätä, ja näitä juuri mainittuja rahastojen rahastoja pitäisi mielestäni kehittää. No minkä takia sitten rahastojen rahastoja eikä tavallisia tutkimusrahastoja? No tämä johtuu mielestäni siitä, että meidän täytyy saada julkista rahaa tutkimukseen, mutta täytyy saada näiden rahastojen hoitajiksi rahoituksen ammattilaisia, jotka ymmärtävät, mihin rahat kannattaa investoida. Rahoituksen ammattilaiset pitää saada tähän mukaan, koska he pystyvät ammattitaidollaan löytämään parhaat mahdolliset sijoituskohteet. Ja sitten meidän täytyy jatkaa hyvällä linjalla, jota jo teemme, eli tehdä työtä näiden eurooppalaisten ekosysteemien kanssa. Meillä on Horisontti 2020-ohjelma, ja kun tulin tänne, sanoin, että haluan Kodin Kretelin kanssa, kollegani kanssa työskennellä niin, että rakennerahastot ja Horisontti 2020 rahasto voidaan jollain tavalla linkittää. Ja nyt olemme päässeet siihen pisteeseen, että voin jo kertoa teille, että olemme perustamassa tällaista osaamisen sinettiä. Ja tämä on ensimmäinen vaihe tässä yhteistyössä. Kaikki ne hankkeet, jotka menevät Horisontti 2020 ohjelmaan tai strategisen kehityksen rahastoon, joita ei rahoiteta, vaikka niitä pidetäänkin erinomaisina hankkeina, mutta niitä ei budjettisyistä voida vielä rahoittaa, niin ajatus on se, jota siis Korinneen kanssa keskustelimme, että otetaan tällainen sertifikaatti, tällainen osaamisen sinetti, jonka sitten allekirjoitamme yhdessä. Ja nämä hankkeet, jotka tulevat siis yliopistoista tai jostakin tutkimuskonsortioista, voivat sitten hakea tällä sinetillä rahoitusta kansallisista rahoitusvälineistä tai muista lähteistä ja voivat tällä sinetillä osoittaa, että olen läpäissyt jo aikamoisen suodattimen, kun olen päässyt tähän asti ja minulla on tämä sinetti. Ja tällä tavoin voidaan saada tällaista uskottavuutta ja tämä sinetti on sitten osaamisen todiste. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki ja konkreettinen väline siihen, että saataisiin lisää tutkimusrahoitusta. Ja sitten viime kerralla tavatessani puheenjohtaja Zersi Busekin, niin muistaakseni jo keskustelinkin tästä, kun minulle sanottiin, että, että Carlos, kyllä minä ymmärrän sinun ajatuksesi, mutta sinun täytyy selittää näitä asioita vähän paremmin. Näin hän minulle sanoi, herra puheenjohtaja, ja minua pyydettiin avaamaan näitä asioita. No, tämän voin tehdä. Ajatus tässä on se, että olen keskustellut tuntikausia tutkijoiden kanssa ja he ovat kertoneet meille, että yksi innovaation haasteista on juuri se, että on olemassa tällainen erinomainen väline, eurooppalainen tutkimusneuvosto, joka on tällainen hyvin alhaalta ylöspäin toimiva eh, elin, joka, joka toimii hyvin, mutta vastaavaa elintä ei ole innovaation puolella. Ja nyt näiden keskustelujen jälkeen Minulla heräsi ajatus, enkä tietenkään ollut ensimmäinen, joka tämän ajatuksen toi esille, mutta haluaisin nyt käynnistää keskustelun eurooppalaisesta innovaationeuvostosta. Ja enkä minä tarkoita tässä, että meidän pitäisi luoda jonkinlainen uusi elin eurooppalaisten elinten joukkoon, ei suinkaan, vaan haluaisin rakentaa jonkinlaisen alustan, jossa innovoija on keskiössä. Ja tämä tarkoittaisi seuraavaa. Ensiksi virtaviivaistettaisiin olemassa olevat välineet, jotta innovaattorit voivat saada kaiken tarvitsemansa palvelun yhdeltä luukulta. Tänä päivänä innovoijan näkökulmasta kaikki välineet ja rahastot ovat niin monimutkaisia, että on vaikea tietää, mihin mennä. Euroopan innovaationeuvosto olisi juuri tällainen yhden, yksi palveluluukku. Äh, innovoijat tietäisivät, mistä hakea neuvoa. Ja sitten jos innovoija esimerkiksi ei saa äh, PK-yritysvälineestä rahoitusta, niin sitten voi voidaan mennä tuonne Euroopan innovaatioelimen neuvoston puheille ja sitten sitä kautta saada parempaa ohjeistusta, että PK-väline ei ehkä ollut paras mahdollinen rahoituslähde, vaan esimerkiksi tämä Fast Track-järjestelmä. Haluamme tällä varmistaa sen, että innovoija ei joudu eksyksiin tässä järjestelmäviidakossa. Ja Euroopan innovaatio neuvosto olisi täysin alhaalta ylöspäin toimiva rakennelma. Ja <clears throat> Eurooppa-neuvosto onkin sanonut, että, että tällainen alhaalta ylöspäin lähtevä lähestymistapa on juuri sopiva lähestymistapa innovaationeuvostoon. Ja horisontti 2020 on myös tämän mallin mukainen, josta verrataan vaikkapa tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan. Ja meidän täytyy todella innovaatio, innovaatioalalle tarjota jotakin järjestelmää, joka on todella alhaalta ylöspäin menevä. Ja juuri se idea, että on yksi palveluluukku. Tämä on hyvin pitkän tähtäimen toimintaa. Ja tästä on puhuttu jo pitkään. Nähdäkseni ensimmäinen henkilö, joka tästä on puhunut, ei välttämättä näe koskaan sen toteutuvan. Minusta on tärkeää, että aloitetaan keskustelu tämän tyyppisestä rakennelmasta ja pohdimme yhdessä, miten tämä voisi toimia. Odotan innolla palautettanne tästä ajatuksesta. Tämä olisi siis avoin innovaatiojärjestelmä, Paljonko minulla on vielä aikaa? Jaha, 10 minuuttia, joten päätän tämän aiheen käsittelyn, siis tämä avoin tiede, innovaatio ja avoimuus maailmaa, maailman suuntaan kahdessa minuutissa ja sitten menen seuraaviin aiheisiin. Mitä tulee tähän avoimeen tieteeseen, niin tästä haluaisin nostaa esille kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että jos tarkastelemme tiedettä avoimena käsitteenä, niin meidän tulee tarkastella sellaisia aloitteita, joilla voidaisiin ratkaista ne haasteet, joita meillä on, mitä tulee tutkimuksen integriteettiin. Meidän tulee tarkastella tutkimuksen integriteettiä, yhtenäisyyttä ja sitten katsoa, miten voisimme nostaa tämän paremmalle tasolle. Toinen asia, josta haluaisin keskustella kanssanne, on se, että olisi hyvä luoda jonkinlainen eurooppalainen tutkimuspilvi eurooppalaisille tutkijoille. Tämä on asia, josta olen kuullut nimenomaan tutkijoilta. Tutkijat ovat sanoneet, että he toivoisivat saavansa eurooppalaisen tutkimuspilven käyttöönsä. Ja sitten kun sanoin, että me haluamme olla avoimia maailman suuntaan, niin Tällä tarkoitan sitä, että tieteellistä diplomaatiaa pitäisi vahvistaa. Nyt olemme latinalaisen Amerikan maiden kanssa muodostamassa yhteistä tutkimusaluetta näiden maiden kanssa ja minusta samanlainen hanke tulisi käynnistää Aasiassa. Tämä on myös asia, josta haluaisin kanssanne keskustella ja odotan mielelläni kysymyksiä. Kiitoksia komission jäsenelle. Mainitsitte, kuten minäkin, että komissio ja komission varapuheenjohtaja Katainen kovasti tuki tuota kokousta. Meillä oli paljon tukea myös nähtävissä sidosryhmiltä kolmen on puolesta. Mutta parlamentin jäseni siellä oli ja mietittiin myös, miten tätä toteuttaa. Se on aina se tärkein kysymys meidän kohdallamme. Eli aloitetaanpa kierrospoliittisin ryhmin kansanpuolueesta herra Eiler. Morning, Mr. Commission. Huomenta komission jäsen, hienoa, että olette täällä. No, mm, minulla olisi kolme olettamusta. Meidän ryhmältämme Moedas menee sotaan, tarkoittaa budjettia Moedas menee töihin, se tarkoittaa panna täytäntöön horisonttia Moedas menee tulevaisuuteen ja tämä heijastelee sitä, mistä puhuttekin. Moedas menee sotaan. Me juuri eilen saimme viestin että tulee lisäleikkauksia. Esirin leikkauksia lisäksi 200 miljoonaa lisää, mitä tulee maksuihin 74 miljoonaa lisää, 200 miljoonaa siis sitoumuksia ja niin edespäin. Tämä kohdistuu voimakkaasti tähän valiokuntaan, parlamenttiin ja sen kunnianhimoja, jotka liittyvät tutkimuksen Euroopassa. Ja tässä löydään meitä kasvoihin. Tässä mennään pidemmälle kuin ne leikkaukset, kun ESIR tekisi budjettiehdotukseen – ja tiedän, että te tarvitsette tietyllä tapaa solidaarisuutta kollegiossa, mutta tällä hetkellä teette lisäleikkauksia esirin lisäksi siis. Tämä tulee johtamaan meidän puolta siihen, että meidän kantamme tai valiokunnan kanta ehdotus on se, että ei leikkauksia ollenkaan ja sitten katsotaan, mitä tulee syyskuussa. Joten ensinnäkin kyse on budjetista ja Tämä liittyy myös teidän tavoitteisiin, sillä olette oikeassa, kun kuvailitte tätä ongelmaa, joka liittyy tähän riskikapitaaliin, mutta minä olin yhdessä suomista bioyrityksissä Euroopassa ja kyllä, tähän VC Capital kysymykseen. Me olimme huippututkimusta tekemässä, mutta jos unionin budjetin logiikka on, että kannibalisoidaan tutkimusta, jotta voidaan tutkia muita pääomia, niin sitten ammutaan itseään jalkaan. Ja odotukset ovat, että taistellaan tästä budjetista kynsin hampain. Eikä voi olla niin, että esirileikkausten lisäksi sitten tulee vielä lisäleikkauksia tuohon ohjelmaan. Poliittisesti se on loukkaavaa ja parlamentille asioita ei voida hyväksyä. Toiseksi Moidas ryhtyy hommiin tai töihin mitä tulee horisontin ydinasiat parlamentille, ovat PK-yritysohjelma 6,2 prosenttia, olemme onnistuneet saaneet tätä, joten 700 miljoonaa pois tästä budjetista ja miten voidaan sitten olettaa, että menestystaso olisi hyvä, se vain laskee. Se tarkoittaa sitä, että se mitä halusimme saavuttaa, eli että laajennettaisiin osallistujien määrää ja että lisättäisiin innovaatio-osaan pk-yritykset, mutta toivoa ei ole, eikä tahtoa osallistua ohjelmiin, jossa onnistumistaso on alle 10 prosenttia. Kansallisesti se on 15-18 ja sitten ei ole järkeä toteuttaa ohjelmia, jos ei ole rahaa. Ja lopuksi Moedas katsoo tulevaisuuteen, mistä niin on paljon tukea useimmille ehdotuksillenne, mutta kuten sanoin, jos me emme löydä suhdet, oikea suhdetta, jos mennään alle kahden prosentin BKTstä, jos tämä on tutkimusta ja innovaatiota, niin no, ei tarvitse puhua rahoitusmarkkinoista ollenkaan. Tämä liittyy budjettiin kaikki, jos ei anta rahoitusta ja puhun tästä tuista. Jos ei, tueta, jos ei rahoiteta tutkimusta, niin voi kokonaan unohtaa seed-pääoman alkupääoman. Joten jos käytetään 3 prosenttia rakennerahastoista, jotta saavutetaan 3 prosenttia BKTstä, ja samalla sitten sama komissio ja unioni tekee leikkauksia omista ohjelmistaan alle 2 prosenttiin BKTstä. Se ei ole loogista ja sitä muut eivät ymmärrä. Kiitoksia. Kovasti pyytäisin, että koordinaattorit poliittisista ryhmistä eivät puhuisi kolme minuuttia pidempään. Ei aikaa ole riittävästi sitten kaikille muuten. Seuraavaksi Sorinjo. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvää huomenta päivää. Niin, todellakin me elämme vaikeita aikoja yhteiskunnissamme. Tämmöisenä aikoina tutkimus, innovaatio ovat olennaisia, jotta ymmärrämme, mitä on tapahtumassa, että pystyttäisiin löytämään myös kunnon vastauksia. Haluaisin kiittää komission jäsentä hyvin avoimesta suhtautumisesta asioihin. Minulla olisi muutama kysymyskin liittyen teidän näkemyksiinne. Ensinnäkin Miten saataisiin aikaan tutkimuksesta tuloksia, varsinkin soveltavasta tutkimuksesta, ja tulokset ja innovaatiot myös markkinoille asti? Te puhuitte eurooppalaisen innovaationeuvoston luomisesta, mutta kun ajatellaan niitä kaikkia voimavaroja, joita on tutkimukselle, niin ne edellyttävät myös takuita. Myös esimerkiksi Junckerin rahastossa – kuten kollega juuri tuossa totesi, miten voidaan välttyä siltä, että jälleen isketään tutkimukseen, kuten totesin. Se oli todellakin valtava virhe. Kun ajatellaan investointifoorumia, joita on luotu, jotta päästäisiin käsiksi esirien, niin ilmeisesti tutkimuksen innovaatio pitäisi olla mukana, mutta miten se käytännössä toimii? Miten voidaan taata se, että raha todellakin menee perille. Sanoitte, että pitäisi olla tavallaan aina vaihtona investoinnille. Mutta miten me saamme innovaation palvelemaan nimenomaan kestävää kasvua? Vielä toinen tärkeä kysymys. Miten löytää kumppanuuksia? Kun ajatellaan että todella ymmärrettäisiin konkreettisesti, mistä on kyse. Yksi esimerkki. Meillä oli Eurovälimeri-kumppanuus olemassa tutkimuksessa innovaatiossa. Me tiedämme, miten tärkeää on luoda Välimeren alueen kumppanuuksia myös näinä aikoina. Elintarvikejärjestelmät, vesihuolto ovat todellakin äärimmäisen tärkeitä asioita. Voisitko kertoa, mitkä ovat seuraavat vaiheet, jotta ohjelma toteutuisi myös ruohonjuuritasolla. No vielä 20 sekuntia näyttää olevan aikaa. Eli käytän sen, sen toteamiseen, että mitä tulee digiasioihin, niin se on äärimmäisen tärkeä Euroopan unionille näinä aikoina, kun emukaan ei mene siihen suuntaan, kun olisi toivottava. Meidän täytyy olla kilpailukykyisiä, meidän täytyy taata, että meillä on kunnon perusrakenteet kunnossa. Komission jäsenten te puhuitte tieteen pilvestä – mutta meillä on kumppanuksia myös latinalaisen Amerikan kanssa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on merenalainen kaapeli, joka yhdistää mantereita. Mikähän tilanne on siinä? Varmasti kollegat tietävät tästä paljon enemmän. Mutta Latinalaisen Amerikassa meillä on yhteyksiä. Tässä täytyy mennä Maijamin kautta tällä hetkellä. Ja sitten SD-ryhmän puolesta tämä puheenvuoro. Ja sitten ECR puolesta varapuheenjohtaja Henkkär. Yes, thank you, Mr. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Sanoin tämän eilenkin Luxemburgin pääministerille, joka johtaa nyt puheenjohtajavaltiota, että on sopimus tässä parlamentissa, tai sopu parlamentissa kattavasti ongelmasta, joka liittyy näihin leikkauksiin, jotka kohdistuvat horisontti 2020 ohjelmaan ja haluaisin esittää yhden kysymyksen ja sanoa yhden asian vielä. Eli että logiikka, jota komission puheenjohtaja esittää, on seuraavanlainen. Juncker sanoi, että jos otan euron pois horisontin budjetista, niin saan 15 euroa lisää taloudellista toimintaa Eurooppaan ja sivutuotteena sen tuloksena saadaan siis myös lisää tutkimusta ja kehitystä yksityisellä sektorilla. Haluaisin haastaa tuon logiikan, sillä minä tiedän, että perustutkimus sitä teollisuus ei tee, ja erityisesti eivät pk-yritykset tee sitä, joten tämä on väärä logiikka. Tämän halusin sanoa, ja lisäksi voisin käyttää, kun keskustellaan budjetin muokkaamisesta komissiossa. Ja kysymys, kysymyksenä on hyvin yksinkertainen. Olette kuullut näistä leikkauksista. Elart muistutti teitä siitä, että tulee uusia leikkauksia. Minä ihmettelen ja kysyisin, että millä perusteella nuo leikkaukset tehtiin. Voisitteko kertoa meille, mikä logiikka sen taustalla oli, mitkä kriteerit siinä oli käytössä, kun nuo leikkaukset päätettiin tehdä horisontti 2020 budjettiin. Kiitos. Uh, Kiitoksia, hyvä kollega. Rova Kallas, Alde. Kiitos. Kiitos, täällä minä olen. Puhuitte näistä kolmesta Osta tai Aasta suomeksi avoimuudesta, avoin tiede, innovaatio ja avoimuus kohti maailmaa. No yksi tieto, jonka pitäisi olla avointa, olisi mielestäni avoin äh, hallinnon tieto hallitusten tieto. Puhutaan big datasta ja kuinka innovaatio pohjautuu kerättyyn tietoon. Miten suhtaudut hallitusten tiedon tai hallinnollisen tiedon avaamiseen? Ja sitten tämä digitaalinen agenda Euroopassa. Miten suhtaudutte tekijänoikeuskysymyksiin? Tekstin ja datan etsimiseen sovelletaan tai on kaavailtu erilaista tekijänoikeusnäkökulmaa. Mitä mieltä olette tästä tekijänoikeuskysymyksestä? Kiitoksia kovasti sitten Guen puolesta Rova Matias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Lämpimät tervetuloa toivotukset valiokuntaan. Minulla olisi pari kysymystä ne liittyvät näihin kolmeen ohon tai aahan avoimuuteen. Ensinnäkään en kovin hyvin ymmärtänyt, miten tätä käytännössä täytäntöpannaan, minkälaista väkeä tässä on mukana, mikä on strategia, miten parlamentti on mukana, miten tiedeyhteisö on mukana. Toinen kysymys. Te mainitsitte osaamisen sineetin. Täällä parlamentissa me olemme kyllä keskustelleet Horisontti 2020 prosessista ja meidän kantamme on hyvin lähellä teidän kantanne. Me puhuimme väylästä, polusta kohti osaamista. Mikä tämä osaamisen sinetti sitten on? Loisiko enemmän jakolinjoja sen sijaan, että se loisi yhtenäisempää tiedeympäristöä? että tutkimuksella on yhä enemmän hankaluuksia löytää rahoitusta työlleen. Olen vähän huolestunut siitä, että tämä osaamisen sinetti rikkoo tiedeyhteisöä, luo jakolinjaa. Ehkä voisitte tähän vastata. Entä mikä tässä osaamisen sinetissä olisi perustutkimuksella? On tieteen aloja ja tutkimusta, ole mitään suoraa yhteyttä markkinoihin. Lopuksi vielä yksi kysymys. Haluaisin tukea sitä, mitä Karlo Sorinju kysyi jo omassa puheenvuorossaan. Haluaisin todellakin tarkkaan tietää, mikä on komission rooli, kun on ollut puhetta tutkimuksesta tai tutkimuksen pilvestä. Voisitko tästä kertoa enemmän? Kiitoksia kovasti, kollega Tamburano. EFTDn puolesta. Kiitoksia. Totesitte puheenvuorossanne, että on sellaisia alueita innovaatiossa tieteessä, jotka ovat jälkijunassa. Voisitteko kertoa vähän tarkemmin, mitkä nämä alat ovat? Minä esimerkiksi olen kovin huolestunut ja moni mukiryhmässäni siitä, että Euroopassa me olemme jälneet jälkeen aurinkovoiman käytössä. Ja Kiinasta tuodaan nyt osia ja elementtejä. Jos ajatellaan litiumin kierrätysohjelmaa, yhtä lailla me olemme huolestuneita siitä, että Euroopassa on nyt tulossa uudenlainen tekninen teknologian riippumattomuus idän suuntaan, kun ajatellaan myös uusien materiaalien tuontia Kiinan, joita ei ehkä voidaan täällä kierrättää ja sitten aiheuttaa taloudellisia ongelmia. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rouva Koppel, ENF. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenelle näistä selvityksistä. On kiinnostavaa kuulla prioriteeteistanne ja nämä Nämä olivat hyvin kiinnostavia, samoin kuin kuulimme jo eilen tutkimuksesta ja kehityksestä vastaava ministeri oli täällä eilen. Ja että eilen kuulimme juuri tuosta Euroopan tutkimusalueesta ja Euroopan tutkimusalueen hallintotavasta ja että Luxemburgissa syyskuun alussa kilpailukyky neuvostossa tehdään tältä osin ehdotus, joka pitäisi hyväksyä. Hyvä näin. Ja sitten jos puhutaan tästä tutkimusdiplomatiasta, mainitsitte latinalaisen Amerikan ja sitten kaavailitte myös Aasiaa. Tämä on hyvä. Tutkimuksen täytyy olla avointa ja globaalia ja näitä aloitteita voimme tukea. Ja sitten mainitsitte tutkimuksen integriteetin. Tässäkin Luxemburgin puheenjohtajavaltio aikoo ottaa käyttöön jonkinlaisen käyttäytymiskoodin, mitä tulee juuri tähän integriteettiin. Eli nämä tavoitteet ovat hyvin yhteneväisiä teidän ja Luxemburgin välillä. Ja sitten tämä osaamissinetti, se on hyvä idea, sillä varmaan voidaan päästä eteenpäin projektirahoitusta haettaessa. Ja olisi Hyvä, että jonkinlainen uudistus saavutettaisiin myös tuossa innovaatiotulostaulukossa. Se on asia, jota pitäisi myös päivittää. Ja sitten Yksi asia on vielä erittäin iso asia, josta eilenkin puhuttiin. Luxemburgin ministerit tästä puhuivat, nimittäin raha. Tutkimus ja osaaminen, huippuosaaminen tarvitsee rahoitusta. Jos budjettipuolta leikataan EU-ssa ja horisontti 2020 rahoitusta vähennetään, ja, ja tämä on todella huono asia yliopistojen, tutkimusryppäiden ja muiden alan toimijoiden äh, näkökulmasta monet tahot yhteiskunnassa hyötyvät tutkimuksesta, joten pyytäisin teitä varmistamaan, että tutkimus saa tarvittavansa rahoituksen. Ja ehkä olisi hyvä tietää, kuinka paljon rahoitusta Eurooppa tarvitsee tutkimukseen vuoteen 2020 mennessä. Ihan määrällinen tavoite olisi tässä toivottava. Kiitos. Kiitos, voisitteko lyhyesti vastata? Very good, thank you so much. Kiitoksia paljon kaikista kysymyksistä. Pyrin puhumaan lyhyesti, mutta tehokkaasti, kun vastaan. Ensinnäkin herra Elar. Halusin kertoa teille, että minä käyn sotaa, mutta te olette samalla puolella. Ja kun puhutte näistä 200 miljoonasta eurosta, niin no, minä käyn sotaa ja lasken teidän varanne, sillä en ole tietoinen mistään uusista leikkauksista. En tiedä mistä uusista leikkauksista. Itse siis olen yhteydessä kyllä kollegani Georgievan Ja mitä tulee minun rooliini niin tutkimusta tieteestä sana komission jäsenä, en ole kuullut tällaisesta 200 miljoonasta eurosta. Ja komission jäsenä minä tulen taistelemaan kyllä. Tällaista ei ole mielestäni sovittu, en nähnyt mitään tällaista. Tiedän vain keskustelusta, jota aikanaan käytiin. Ja luvut osaan kyllä ulkoa ja tämä luku ei kyllä mm, soita mitään hälytyskelloja. Tällaista lukua ei ole minulle olemassa ja tulen kyllä taistelemaan samalla puolella varmentin kanssa ja puhun heti Kristalina Georgievan kollegani kanssa, joten siitä voitte olla varmoja, että olen puolellani sitten Eller koska kysymykseni käsitteli Horisontti 2020 ohjelmaa ja tuloksia ja pk-yrityksiä, niin no sanoisin vain, että siitä on hyvä asisilta, että kerro parlamentin jäsenille hieman siitä, mikä on tilanne, jos ajatellaan Horisontti 2020 ohjelmaa. Ensimmäinen joulukuuta 2014, missä meillä oli ensimmäiset sata hanketta viety loppuun valittua ja huomattiin, että tämä menestymisaste laski, joten nyt taso on noin 14 prosenttia. Ja olemme oma menestyksemme uhreja niin sanotusti, voisi sanoa, ja eilen olin Ranskassa, ja Ranskan hallitus sanoi minulle, että taso laski siellä, ja he ajattelivat, että he eivät pärjää yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Itse asiassa he pärjäävät erittäin hyvin, mutta Nämä success rate onnistumistasot laskivat kaikkialla ja meidän tulee tarttua tähän ja tämä on tärkeä viesti poliitikoille tutkimusasioissa. Sitten eräs tärkeä asia, joka on kaikkien huulilla on, eli 38 prosenttia järjestöistä, jotka sai rahoitusta ensimmäisessä sadassa horisonttihankkeessa on, eli mitä huomataan on, että 38 prosenttia oli uusia toimijoita, 38 prosenttia oli mukana ensimmäistä kertaa ja tämä on tärkeää muistaa. Puolet siitä näistä uusista tulijoista on pk-yrityksiä, joten kun katsotaan tavoitetta, mikä meillä oli liittyen pk osallistumiseen, niin pärjäämme erittäin hyvin toistaiseksi, jos ajatellaan niiden osallistumista joten tavoitehan oli 20 prosenttia, kuten tiedätte, näistä te- yhteiskunnallisista teknologisista haasteista otettuna, ja olemme tuon tavoitteen kohdalla täyt- täyttämässä sen, ja nyt tuki liittyy 95 prosenttia tukisopimuksista on saatu sovittua. Jos katsotaan näitä päivämääriä, niin 95 prosenttia ehdotuksista on allekirjoitettu kahdeksassa kuukaudessa, mikä oli tavoite. Tämä on tärkeää teidän muistaa. Ja mitä tulee sukupuolitasapainoon, 11 000 asiantuntijaa oli mukana, kun arvioitiin näitä ehdotuksia. Niistä 35 prosenttia oli naisia. Ja FP 7 äh, verrattuna ollaan menossa eteenpäin ja siitä lähettymässä 40 prosentin tavoitetta, josta sovittiin kanssanne sitten vaihdan portugaliksi vastatakseni Sorinjolle. Kiitoksia. Jäsen Sorinjo. Kaksi asiaa liittyen tähän Lisama Tiasinkin kysymykseen. Ensinnäkin tilanne tällä hetkellä on, että yksikköni on valmistellut asiakirjan, joka liittyy sukupuolisuunnitteluun tai sen gender planningiin. Tässä komission suunnitelmassa käsitellään artiklaa 185. Prosessi on meneillään, mutta se kestää kyllä jonkin aikaa. Ehkä kuusi tai seitsemän kuukautta tarvitaan, jotta päästään eteenpäin tuon prosessin kanssa. Ja sen jo kysyi minulta myös erästä tärkeästä asiasta. Eli josko onnistumme tekemään yhteistyötä Esirin, tai saammeko yhteistyön Esirin kanssa kuntoon, olen työstänyt tätä viime aikoina. Yksi mielenkiintoisimmista äh, näkökulmista Esirin suhteen on tämä Innofin-aspekti siinä. Esirin ja Innofinin välinen suhde on sellainen, että sen myötä saamme enemmän hankkeita kuin mitä Esir itse, itsensä avulla olisi saatu tuettua, joten toivon, että saamme näin enemmän hankkeita kuin ainoastaan Esirin kautta. Näin on Innofin väline, voisi toimia tehokkaammin. Tänä on, tämä on tärkeää muistaa. Sitten neuvostoon. Haluaisin vastata Melisa Matiasille. Hän esitti tuon kysymyksen, joten vastaan edelleenkin portugaliksi. No mitä kaikkiin noihin ajatuksiin tulee, niin haluaisin ehdottaa parlamentille, että meidän tulisi perustaa jonkinlainen työryhmä. Siihen voisi tulla kaikki kiinnostuneet jäsenet mukaan, jos haluamme innovaatio- ja tutkimusneuvoston, niin no, minulla ei ole siellä vielä sopivaa käännöstä, mutta Euroopan tämä innovaationeuvosto, siis eh, se voitaisiin keskustella ajatuksista, jotka tulevat teidän puolelta, ne voitaisiin katsoa, miten voitaisiin edistää kyseisiä hankkeita No jätän tämän ehdotuksen puheenjohtajalle. Voimme perustaa yksi tai kaksi työryhmää, jossa voidaan pohtia näitä ajatuksia ja rahoituskysymyksiä. Ja esimerkiksi tätä osaamisen sinettiäkin voidaan pohtia tuolla työryhmässä. Mitä tulee tähän osaamisen sinettiin, ajatuksena on, että haluammeko ne, jotka eivät ole nyt vielä mukana, että ne saataisiin osoitettua myöhemmin, jotta he voivat toimia myös omassa kotimaassaan Kiitos puheenjohtaja. Onko meillä vielä aikaa? No, pysäyttäkää minut sitten. Voitte keskeyttää minut sitten. Sitten tuli muutama kysymys jäsen Tamboranolta. Kallas ja Kapelle esittivät niitä myös. Eli ensinnäkin edustaja Tamborano kysyitte hyvin tärkeästä aiheesta, joka on, että miten saisimme lisää kilpailukykyä liittyen materiaaleihin ja kaikkeen, joka liittyy materiaaleihin, mikä tulemaan pohjana kilpailukyvyn energia-asioissa muun muassa. Puhuitte muun muassa näistä aurinkopaneeleista. Paljon näistä tehdään täällä, mutta materiaalia myös viedään muualle, joten tämän pari päivää sitten tapasin erään järjestön edustajia. Siinä oli mukana myös muita sidosryhmiä, jotka toimivat tällä alalla ja pohdimme, että miten voimme auttaa heitä tarkastamaan eri tapoja saada uusia materiaaleja markkinoille ja että Eurooppa saataisiin taas keskiöön. Eli tarkastamme työohjelmaamme, jotta voisimme viedä tuota asiaa eteenpäin. Tarttuisimme tuohon ongelmaan, johon viittasitte, joten hyvä, että toitte kysymyksen esille. Sitten lyhyesti jäsen Kapel puhui tästä muassa tutkimuksen integriteetistä ja puhui tästä innovaation tulostaulusta. Mielestäni meidän pitäisi tarkistaa tuota innovaation tulostaulua. Meillä on liikaa indikaattoria innovaatiolla tällä hetkellä ja se on hieman pirstaloitunutta ja ATG-pääosaston kanssa pyrimme saada yhden innovaation mittarin, joka keskittyy paremmin näihin tuloksiin, joten työstämme noita kysymyksiä kyllä. Sitten edustaja Kallas toi esille yhden aiheen, joka on lähellä sydäntäni, nimittäin tämä yhteys fysikaalisen ja digitaalisen maailman välillä. Ja tutkimuksen digitaalinen puoli kaiken kaikkiaan yleensäkin sanon, että minulla on nämä neljä sektoria, jotka mielestäni ovat turvallisuus, ruoka, vesi, energia ja terveys. Ne ovat suoraan yhteydessä siihen, mitä sanoitte, jos pohditaan digitaalisuutta. Eli vastaakseni suoraan kysymyksen tähän tiedon louhintaan, niin olen sen puolella, että annetaan poikkeus tutkimukselle sen suhteen, että saadaan datan louhinta avoin tiedolle niin paljon kuin mahdollista Euroopassa, joten tästä olen keskustellut kollegani Oettingerin kanssa. Eli pyritään varmistamaan, että tällainen poikkeus saataisiin tekijänoikeusdirektiiviin. Teksti- ja datalouhintaan myös terveysasioissa, joten olen työstänyt asiaa ja taistellut sen puolesta. Kiitoksia kovasti. Ehkä myöhemmin saadaan vastaukset muihin kysymyksiin. Täällä on vielä 14 kollegaa puhujaluettelossa. Mahdollisimman lyhyesti. Ehkä vain lyhyitä kysymyksiä. Robert Vaska. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, ja nawiążę do pana... Kiitos. Kiitos komission jäsenelle. Totesit, että olemme oman menestyksemme uhreja ja tämä ilmenee myös näissä menestysindikaattoreissa. Kerroitte meille joistakin äh, luvuista 16 prosenttia. Se olisi hyvä, mutta onnistumisen aste on usein alhainen, alle 3 prosenttia. Ehkä voitaisiin keksiä jonkinlainen lääke, jolla meidän onnistumisastettamme voitaisiin nous, nostaa tällainen osaamisen sinetti. Ja sitten, miten saataisiin rahaa rakennerahastoista enemmän tutkimukseen, voidaanko nämä päätökset tehdä nyt, joten olkaa hyvä että, ja vauhdittakaa tätä, että tämä osaamisen sinetti voi tulla osaksi rakennerahastojen välineitä. Kiitos Ruva Dalli. Kiitos. Hyvää huomenta komission viittaa viittasitte jo Prima-aloitteeseen kollegojen puheenvuoroissa. Haluaisin konkreettisempaa tietoa, että totesitte, että prosessi on käynnissä Siihen saattaa mennä 6-7 kuukautta, mutta kilpailukyky neuvostossa maaliskuussa totesitte, että aloitetaan nyt työ myös vaikutusten arvioinnissa viime Minä haluaisin tietää tarkemmin, voitteko vahvistaa, että työ on käynnistetty vaikutusten arvioinnissa vai vieläkö se odottelee vihreä valokomissiossa? Voitteko te komission jäsenenä varmistaa sen, että ministereiden sopiva aikataulu 2014 lopussa riima-aloitteessa, että 2017 alkupuoliskolla toteutuisi, niin noudatettu aikataulu. Kiitoksia, Kiitoksia kovasti. Herra Roila. Colleague Roil, hello. Ich hatte nur eine Nachfrage, Kommissar. Minulla olisi kysymys komission jäsenelle. Tässä kysyttiin siitä, miten tutkimusrahoitus pitäisi järjestää niissä maissa, joissa tämä on vielä lapsen kengissään. Tämä on asia, josta on keskusteltu jo pitkään. Minusta on tärkeää, että osaaminen ja erinomaisuus on johtolinjamme tässä rahoituksessa. Ja sitten myös tällaista tiimin rakennusta pitäisi vahvistaa. Miten tämä toimii ja ja oletteko ajatelleet tätä siten, että saisimme todella aikaiseksi uusia aloitteita niissä maissa, joissa tutkimus ei ole niin vahvoilla? Ja onko komissio sitten valmis myös intensiivisemmin tätä asiaa viemään eteenpäin, toisin sanoen antamaan enemmän rahoitusta? Kollega Rivi. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä. On hyvä, että tällainen tutkimus- ja tiedekoordinaatio järjestetään uudelleen Euroopan komissiossa. Meillä on tämä uusi rakenne tulossa. Se on askel oikeaan suuntaan. On hyvä, että komissio hyödyntää kaikki tieteen alalla olevat mahdollisuudet ja panee ne täytäntöön. Minusta tässä pitäisi tehdä vielä työtä ja pohtia, miten Euroopan teknologinen instituutti voisi hyödyntää Horisontti 2020 ohjelmasta tulleita tutkimustuloksia ja hyödyntää niitä oppilaitoksissa. Tässä tarvitaan jonkinlaisia vahvempia yhteyksiä näiden toimijoiden välillä, myös yhteisissä tutkimuskeskuksissa ja niiden, niistä lähteviä linkkejä pitäisi vahvistaa myös Horisontti 2020 johtavia linkkejä erilaisiin tutkimusohjelmiin ja sitten teknolo- tästä, ja myös ohjelmat näihin, linkit näihin oppilaitoksiin. Ja sitten eilen puhuttiin Euroopan tutkimusalueesta ja olisi tärkeää, että näistä rahastojen rahastosta todella voitaisiin rahoittaa näitä tärkeitä tutkimusprojekteja. Grazie, Kiitoksia Hyvää huomenta päivää jäsen. Totta puhuen kysymykseni oli jo esillä monessa puheenvuorossa. Ensimmäisenä Jorinion puheenvuorossa. Ja kyse on nimenomaan aloitteesta, joka on nimeltään Prima, joka on teidän hallussanne. Ja vastasittekin jo minäkin totesin vain, että minä olen kovasti kiinnostunut tästä kysymyksestä haluaisin korostaa sitä, että on kyseessä aloiste, aloitteesta, joka korostaa tutkimuksen merkitystä tärkeällä alueella Euroopassa Välimerellä. Ja siellä on hyvin merkittäviä haasteita edessä. Ajatellaan kestävää maataloutta, vesivarojen järkevää käyttöä, ympäristö- ja elintarvikevarojen järkevää käyttöä. Ja totta kai ilmiselvää on, että se on yhteydessä maahanmuuttovirtoihinkin – sitä paitsi tuolla alueella se liittyy rauhaan ja vuoropuhelun politiikkaankin, ja se koskee meitä kaikki eurooppalaisia. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja Moedas. Hienoa, että olette täällä taas. Me tuntuu todelliselta vuoropuhelulta. Me opimme toisiltamme joka kerta, mikä on hienoa. Mutta ajatuksenne esiristä ja osaamisesinetistä eivät tule toimimaan Britanniassa tällä hetkellä – Olemme tapanneet Korinan, kirjoitan vielä asiasta erikseen teille, mutta en tiedä, tiedättekö, että komission ja UK hallituksen välillä on ristiriitaisuuden liittyen esirin varoinkäytöstä meillä, ja tällä hetkellä ne on allokoitu kansallisella tasolla, joten kun puhutaan ekosysteemeistä, minä oli, puhutaan mahtavista grafeemihankkeista. Manchesterin yliopistossa muun muassa on olemassa klusteriyliopistojen, pk-yritysten ja paikallisviranomaisten välillä. Tämä ei voi toimia, jos esirvarat allokoidaan edelleenkin kansallisella tasolla ilman tuota paikallista relevanssia ja ö, teollisuuden tietoa, joten kirjoitan erikseen, mutta että tällä hetkellä ei tule toimimaan Isossa Britanniassa ja huoleni on se, että perustutkimus, puhdas tutkimus ei saa rahoitusta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. No Virkkunen. Yes, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Mueltas todellakin virkistävää kuunnella teitä. Elämme haasteellista aikaa Euroopassa, koska täytyy muistaa koulutuksen laatu, perustutkimus. Yhtä lailla pitäisi rohkaista elinkeinoelämää, investointeja, miettiä tutkimuksen rahoitusta. Kun katsotaan esimerkiksi innovaation tulostaulukkoa, niin Etelä-Korea, USA ja Japani ovat paljon innovatiivisemmin kuin me. Kiinakin tulee perässä, mutta suorituskyky on kasvamaan päin. Eli on erittäin tärkeää, että me nyt kiinnitämme huomiota rahoitukseen, kuten te teettekin. Sitä tutkijat halajavat. Aina ei ole kyse myöskään perustutkimuksesta, mutta ei ole myöskään vielä bisnesajatuksesta kyse. Siinä on se kuilu rahoituksessa. Mutta minä kysyisin teiltä Euroopan tutkimuspilvestä, avoimen tieteen ajatuksesta ihan lupaavaa sinällä, mutta halusin tietää enemmän tiedepilvestä. Tiedän, että on olemassa jonkinlainen asiantuntijalautakin olemassa. Miten siitä eteenpäin? Kiitoksia sitten rouva Kapels Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia kovasti. No, haluaisin kiittää vain teitä, kun voin tätä kuunnella täällä. Ja todellakin 105 artiklan vuoksi varsin, mitä me olemme peräänkuuluttaneetkin, että sitä voitaisiin ruveta soveltamaan. No, minä vain sen verran toteaisin, että meidän täytyy olla kaikki valmiina, että 2018 päästäisiin liikkeelle. Haluaisin myös kiittää teitä, että vihdoinkin priima on toteutumassa. Toiseksi, ennen kaikkea minä haluaisin esittää huomion, puhuttiin avoimesta tieteestä ja minä haluaisin korostaa se, että tietoa pystyy pitää jakamaan myös. On aika tärkeää. Näinä aikoina tiede keskittyy lähinnä menestykseen ja julkaisemiseen tuloksista. Ja siksi tieto levitetään aika rajallisesti, mutta on erityisen tärkeää, että sitä voidaan myönteisen hengessä jakaa. Myös huonoja tuloksia mielestäni on erittäin tärkeää tieteellisestikin ja taloudellisesti ja totta kai täytyy antaa nostetta tutkimukselle ja siksi pyytäisin, että tutkija uraa ei arvioida pelkästään tutkimustulosten perusteella. Julkaise... Colin Carinch, the last speaker. Thank you very much. Uh... Kiitos. Arvoisa komission jäsen, minun kysymykseni on samoilla linjoilla kuin herra Röylin kysymys, nimittäin tästä rahan jakamisesta, miten voitaisiin ottaa mukaan sellaiset alueet Euroopassa, joissa tutkimus ei ole niin vahvoilla. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy omiin tutkimuksiini Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on kansallinen tutkimusrahasto tai säätiö. Se on erittäin yksinkertainen järjestelmä. On ihan sama, onko hakija klusteriyliopistosta tai jostakin muusta paikasta. Kaikilla toimijoilla on yhtäläinen pääsy tähän säätiöön ja saavat samat tiedot. Kuinka kaukana me Euroopassa olemme tällaisesta järjestelmästä, että olisi yksi rahoituslähde? Meillä on <clears throat> hyvin hajautettu markkina tällä hetkellä. Ja nyt kun puhutaan kehittyneistä alueista ja vähemmän kehittyneistä alueista, eikö olisi hyvä kerätä kaikki vain yhteen ja sitten ei te- tehtäisi enää eroa näiden alueiden välillä eikä syrjittäisi ketään. Kiitoksia kovasti komissio. How to make it, how to make it short. Puheenjohtajan mikrofonia. I'm really sorry, I just... Pahoittelut. Haluaisin mennä yksitellen, mutta no, puhun lyhyesti, hyvin lyhyesti. Eli jäsen Livaka, kiitos kysymyksestänne. Annoitte minulle, minulle hieman lisää pontta tämän osaamisen nettiasiassa. Ja kiitos, että toitte tämän esille. Sitten Mirjam Dali Primasta niin sisäisesti komissiossa olen annut kaiken tiedon, no me olemme lähettäneet kaiken tiedon varapuheenjohtajan koordinoimalle ryhmälle, joten tämä on ensimmäinen askel. Sitten kun varapuheenjohtaja palaavat meille, niin tämä menetään hän sukupuolisuunnitteluun ja sitten se toimii, kuten aivan tavallinen vaikutusten arviointi, niin kuin te kutsutte sitä sitten nopeasti herra Roil. Niin, periaate tulee aina minulle tämä osaaminen, osaaminen ja osaaminen. Minusta tämä, nämä ovat, meillä on erilaisia välineitä, jotka johtavat siihen osaamisen kyllä, mutta periaate minulle tulee aina olemaan osaaminen, tämä excellence. Sitten jäsen Rubik, kiitoksia paljon kysymyksestä, joka liittyy tähän tieteellisen neuvonnan mekanismiin. No tänään ei välttämättä ole aikaa. Voitte ehkä soittaa minulle tai voimme keskustella siitä myöhemmin tästä mekanismista. Haluaisin vain tehdä selväksi, että nämä seitsemän henkilöä, jotka valitaan tähän mekanismilautakuntaan, valinta ei tule minun toimesta. Olen pyytänyt kolme ihmistä, Sir David King, entinen UK pääsenen neuvonantaja tiede asioissa sitten Antonio Vitorino, hän on entinen komission jäsen ja sitten Rova Ryan Lesher, joka periaatteessa on Alankomaiden tieteiden akatemian puheenjohtaja, joten he tekevät tuon työn puolestani. Niin he ovat erinomaisia omalla alallaan ja siinä on hyvä sekoitus sitten taitoja ja osaamista. Sitten edustaja Naatto Primasta kysyi. No olen varmaankin käyneet läpi tämän tilanteen. Sitten Griffin, kiitoksia kovasti kommenteissa. Toivottavasti saan lisää tietoa tästä Ukon tapauksesta. Puhun Korinnan kanssa asiasta. Sitten jäsen Virkkunen, e, tämä tutkimuspilvi, Euroopan tutkimuspilvi, se mitä teemme on, että e, teemme sit, että me kilpailun liittyen potentiaalin, joka liittyy tuohon tutkimuspilveen vuonna 2016 työohjelmassa, joten sidosryhmiä pyydetään esittämään oman potentiaalisen tarjouksensa siihen liittyen. Sitten Carison Ruiz. Ensinnäkin minä olen Priiman ystävä. Ensinnäkin täytyy miettiä avoimen tieteen osuutta siinä, Todellakin se on äärimmäisen tärkeä osa, ei pelkästään ajatellen kielteisen kannalta, vaan myönteisenkin kannalta. Meillä on koehanke käynnissä tietojen keräämistä varten ja toivottavasti jatkossa Euroopasta tulee avoin alusta tietojen julkaisemisessa ja jakamisessa. Siinä saatte kyllä minun tukeni avointa tiedettä ja tietojen jakamista varten. Uh, to, uh, uh... Sitten vielä kiitos myös tästä viimeisestä kysymyksestä. Siihen on kolme riiviä, mutta se, no, se mitä sanoitte on samansuuntaisen sen kanssa, mitä olen ehdottanut Euroopan innovaationeuvoston suhteen, eli miten saamme sen vähemmän pirstaloituneemmaksi, eli ihmiset tiedävät minne mennä, eli että tämä asia on aivan kristallinkirkasta kaikille joten minusta olisi loistavaa, että olisi enemmän vuorovaikutusta kansan liittyen tähän innovaationeuvostoon. Ehdottaisin puheenjohtajalle, että jos ähm, voisi mielestäni tällaisen pienen ryhmän tai ajatushautomon ja käsittelisi näitä asioita, ja tiedän, että, ja puheenjohtaja kertoo, että jos tiedämme sitä lisää, niin voimme tarjota lisää tukea. Ja haluan työstää tätä ajatusta kanssanne, joten jossa pystymme tekemään yhteistyötä tuon ajatuksen kanssa Euroopan innovaationeuvostosta, niin te olette kaikki tervetulleita, ne, joita tämä ajatus kiinnostaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Pärjäsin hyvin varmaankin. Well, commission. No, komission jäsen käytön kannalta erinomaista osaamisesta ja erinomaisuudesta se keskusteltiin muutenkin, mutta kiitoksia vasta, että tulitte. No ai niin paljon kysymyksiä, kuten huomasitte, varmasti meidän pitäisi tavata mitä pikimiten Ehkä syyskuussa se nyt ei ole mahdollista, mutta lokakuussa ei sen myöhemmin, että keskustellaan ihan näistä kaikista asioista. Ja me olemme nimenomaan itsevaliokunnassa vastuussa innovaatiosta, tutkimuksesta ja opetuksesta, koulutuksesta. Kivat kytköksissä toisiinsa. Totta kai ne ovat läheisessä yhteydessä, että voidaan keskustella PK-yritysongelmistakin, elinkeinoelämän mukanaolosta. Kaikki on niin tärkeää, että ehkä lokakuussa kutsutaan vielä kerran teidät. Kiitokset kollegat tästä keskustelusta. Kiitos komission jäsenelle vielä kerran. May I shake your hands? Thank you very much. Uh, Hyvät kollegat, ja nyt ihan pitemmittä puhetta erittäin tärkeään aiheeseen, digitaalisen sisämarkkinoiden strategia Euroopalle. Tervetuloa vieraamme. Olen pahoillani, että ollaan näin myöhässä. Olisi kiva nähdä useamminkin teidät. Kaksi esittelijäkin läsnä Kallas, totta kai Gebhard. Ei ole ihan tyypillisiin, mutta hauska, että hänkin on täällä teemme yhteistyötä neljän valiokunnan kanssa 54 äh, artiklan nojalla. Emplikin on mukana, kuten tiedätte, tämä on horisontaalinen. Eli me annamme oman panoksemme komission työlle, koska Euroopan komission varapuheenjohtaja teki yhteistyötä kahdeksan komission jäsenen kanssa, kun he valmistelivat tiedonantoaiheesta. Eli me panemme parastanne samalla tavalla. Kuusi, seitsemän valiokuntaa on aktiivisesti mukana myös mietintöä laadittaessa. Ihan hyvä järkevä lähestymistapa. En siitä sen enempää sano, koska täällä ovat molemmat esittelijät läsnäkin. Minä pyytäisin, että te molemmat, hyvät ystävät, että puhuisi pidempään kuin neljä minuuttia Neljä plus neljä, Se on jo paljon se. Ehkä aloitetaan Rova Kallaksesta. Aloitetaanpa teistä, jos so- yes. Thank you, Mr. Chair, and uh, thank you also for your hard work and, and all. Kiitos ja kiitos tästä hyvin tehdystä työstä ja kiitos, että ITRE-sihteeristö on nyt saanut päätöksen aikaan tästä tärkeästä strategiasta. On tärkeää, että pääsemme sanoista tekoihin, että me puhu ainoastaan säännöistä, vaan asiasisällöstä. Ja lisäksi on hyvä, että annamme vahvan viestin Euroopan komissiolle siitä, että miten me näemme että tämä strategia pitäisi panna täytäntöön tulevan neljän vuoden aikana. Luxemburgin pääministeri Vettel sanoi eilen, että me emme voi enää lopettaa digitaalista vallankumousta, emme voi olla teknologisen kehityksen jarruna, emmekä voi vaikuttaa siihen, miten ihmiset valitsevat käyttämäänsä teknologiaa. Me voimme luoda oikeanlaisen puitteiston digitaalisille innovaatioille, jotta saadaan aikaan talouskasvua työpaikkoja ja parempaa elämänlaatua. EUlta kaivataan vahvaa poliittista tahtoa myös kansallisilta hallituksilta ja jäsenvaltioilta, jotta luodaan sopiva ekosysteemi, jossa digitaaliset innovaatiot voivat kukoistaa. E-hallitusta, että sähköisiä julkisia palveluja täytyy parantaa ja tämän lisäksi täytyy ottaa käyttöön paljon muitakin aloitteita, pitää tukea avointa julkista dataa, joka on avain siihen, että voidaan kehittää tehokkaita online-palveluita. Sitten pitää nopeasti kehittää uusia ideoita ja eh, edesauttaa sitä, että yrittäjyys kohenee ja tietoja ja taitoja pitää kehittää. Osa tätä ekosysteemiä on tietysti myös infrastruktuuri. Se on digitaalisten innovaatioiden selkäranka. Tarvitsemme sääntelyympäristön, joka edesauttaa kilpailua ja innovaatiota näissä digitaalisissa verkostoissa. ITRE-valiokunnalla on on toimivaltaa näissä asioissa viestintäverkoissa ja muissa ja on tärkeää, että internettiä pidetään avoimena viestintäalustana. Se on, sen tulee olla avoin alusta innovaatioille. Luottamus ja turvallisuus nettipalveluiden suhteen voidaan saavuttaa ilman, että netin avoimuus vaarantuu. Tärkeää on, että voidaan salattuja yhteyksiä, salattua viestintää käyttää tarvittaessa ja näiden teknologioiden hyödyntäminen on hyvin tärkeää. Meidän tulee tehdä enemmän, jotta kuluttajat ja yritykset ovat hyvin tietoisia siitä, miten verkkoturvallisuuteen tulee suhtautua, että aina tehdään tarvittavat päivitykset ja niin edelleen. Digitaalisen talouden kasvupotentiaalia tulee maksimoida. Tässä strategiakohdasta puuttuu se, että pidetään huolta teollisuuden digitaalisesta siirtymästä. Pitää tukea sitä, että yritykset siirtyvät kohti digitaalista maailmaa. Hajautuneet markkinat tällä hetkellä eivät mahdollista sitä, että näille aloille haluttaisiin kovasti investoida. Meidän täytyy poistaa kaikki tarvittavat esteet ja <clears throat> Nämä aloitteet ovat askel oikeaan suuntaan. Digitaalisten markkinoiden strategia on valtava mahdollisuus Euroopalle, mutta se pitää panna täytäntöön sillä tavalla, että se on uusien teknologioiden vaatimusten mukainen ja että se poistaa esteitä yhtenäismarkkinoilla eikä missään nimessä luo uusia esteitä, rakentuu olemassa oleville vahvuuksille Euroopan unionissa. Sanottavaa olisi paljon, mutta päätän puheenvuoroni tähän ja odotan innolla tulevaa yhteistyötä tämän aiheen parissa. Kiitoksia kovasti. Tämä on ensimmäinen keskustelu tässä valiokunnassa aiheesta. Ja Rova Gebhardt seuraavaksi. Ja, danke schön, Herr Kiitos puheenjohtaja. Niin, digitaalinen vallankumous on todella kattava teema, joka ulottuu monille elämän aloille. On hyvin tärkeää, että näin monet valiokunnat ovat mukana tässä työssä. Kaksi päivää sitten tapasinkin rouva Kallasin ja minä sain hyvän vaikutelman hänestä. Varmasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja asioita saadaan oikeaan suuntaan. Digitaalinen vallankumous ei liity ainoastaan tietosuojan tai kuluttajan suojan tapaisiin kysymyksiin, vaan nämä ovat todella perustavanlaatuisia muutoksia ja uutuuksia, jotka muuttavat elämäämme monella tavalla, usein hyvin positiivisesti, mutta tuovat toki mukanaan myös vaaroja. Ja monissa jäsenmaissa on jo alettu säädellä tätä markkinaa ja, ja tämä ei kuitenkaan digitaalisilla markkinoilla ole hirveän järkevää, että meillä olisi loppujen lopuksi 28 erilaista sääntelyjärjestelmää. Tämä on ala, jossa pitäisi luoda yhtenäisiä sääntöjä Euroopan unionissa, jotta voimme täysimääräisesti hyötyä digitaalisista sisämarkkinoista. Minusta on tärkeää, että näissä kysymyksissä tarkastelemme huolellisesti, mistä saadaan paras hyöty irti ja miten voimme tukea teollistumista ja teollisuutta. Tämähän on juuri meidän valiokuntamme työn ydin. Ja tätä aluetta täytyy tarkastella huolellisesti. IMKO-valiokunta tarkastelee sisämarkkinoita ja sen näkökulma on juuri se, että pyritään hyötymään teknologioista. Meidän täytyy, ja kuinka verkkokauppa esimerkiksi toimii, minkälaisia oikeuksia kuluttajilla on verkkokaupassa, miten kuluttajan suoja toteutuu. Ja jos kyse on uusista alustoista, niin miten niillä toimivat uudet liiketoiminnan mallit. Ja ja yritykset. Meidän tulee pitää huolta siitä, että palvelut ovat myös turvallisia ja että markkinat Euroopassa ovat mahdollisimman avoimet, mutta samalla pidämme kiinni mahdollisimman korkeasta kuluttajan suojan tasosta. Seuraavaksi äh, tämä, nämä maakohtaiset rajoitukset. Tämä on suuri kysymys verkkokaupassa. Jos kuluttajalla on väärän maan osoite, niin välttämättä verkkokaupassa ei voikaan asioida tai, tai luottokortti ei, ei käy jossakin verkkokaupassa. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka kuluttajia koskettavat, joihin pitää reagoida. <clears throat> Tai sitten myös uudet matkailupalvelut esimerkiksi. Monet kansalaiset liikkuvat hyvinkin vapaasti Euroopan unionissa lomiensa aikana ja muutenkin, ja on tärkeää, että liikkuvia kuluttajia palvellaan myös. Ja tärkeää on, on pitää kiinni siitä, että kuluttajat voivat luottaa käyttämiensä palveluiden laatuun ja turvallisuuteen. Nämä ovat asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota. Ja sitten mieleen tulee tietysti kysymyksiä esimerkiksi pakettien lähettämisestä. Ostetaan netistä, niin miten ne tavarat sitten loppujen lopuksi saadaan. Nämä kuljetusmaksut ovat varsin korkeita. Ja sitten tietysti verkkoturvallisuus on yksi iso asiakokonaisuus. Yhä enemmän tietoja kulkee netissä ja meidän tulee pitää huolta siitä, että verkkoturvallisuudesta pidetään kiinni. Tämä on tärkeää sekä yritysten, erityisesti pk-yrityksen, että kuluttajien näkökulmasta. Niin, kello on jo paljon, ymmärrän kyllä, ähm, mutta neljä minuuttia on varsin lyhyt aika näin tärkeään aiheeseen. No, odotan innolla tulevia keskusteluja kello 11. Keskustelemme tästä asiasta vielä valiokunnassa, niin Rova Kallaskin on sinne kutsuttu ja Rova Kallas me voimme jatkaa keskustelua sitten tuolla. Been time. Todellakin aikataulusta täytyy pitää kiinni. Rouva Virkkunen kansanpuolen puolesta varjoisi. Also, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Neljä minuuttia vai kolme minuuttia vai kaksi, kuinka pitkään? Two minutes oli. Kaksi vain. No kiitos puheenjohtaja. No, Euroopan digitaalisen markkinan kehittäminen on tärkeä hanke kasvulle, työllisyydelle ja kilpailukyvylle Euroopan osalta. Mielestäni aiheet, jotka komissio on ottanut esille, ovat oikeanlaisia tavoitteet, ovat hyviä yleisesti ottaen. On eri aloja, kuten tietosuoja, kuluttajan suoja, tekijänoikeudet, digitaalimarkkinoille pääsy ynnä muuta. Kaikkia pitää modernisoida, jotta Eurooppa pääsee digitaaliselle ajalle ja että saadaan yksi yhtenäinen digitaalinen markkina. Tiedämme, että Eurooppa todellakin tarvitsee tätä, jotta se pystyy kilpailemaan Yhdysvaltain ja Aasian kanssa digitaalimarkkinoissa. Sitten ehkäpä pari asiaa Itreen näkökulmasta ensinnäkin teollinen puoli ja sitten parempi sääntely. Tässä huomataan, että digitaalinen agenda tarkoittaa sitä, että komissio huomasi, että tänä keväänä Siinä käsittää monia aiheita no kuluttajan näkökulmasta. Totta kai tämä on hyvä ja tärkeää, mutta teollinen tutkimus- ja energiavaliokuntana meidän tulee ottaa esille omassa INI-mietinnössämme niitä asioita, jotka auttaisivat Euroopan teollisuutta ja yrityksiä hyötymään digitaalista sisämarkkinoista. Tiedämme, että perinteinen teollisuus myös tarvitsee digitalisoitumista modernisoituakseen, joten ITREN roolissa on tärkeää, että me kiinnitämme huomiota kuluttajiin, kyllä, myös niihin totta kai, mutta myös teollisuuteen, mitä kiinnittää huomiota ja sen etuihin. Ja sitten toinen tärkeä asia, jota pitää korostaa mietinnössämme, on sääntelyn määrä. Tiedämme, että tällä hetkellä jokainen jäsenvaltio on laatinut omaa lainsäädäntöään digitaaliasioista, ja tämä on suuri ongelma koko Euroopalle. Komissio on asettanut tavoitteen että tekee EU-laajaa lainsäädäntöä parantaakseen yhteismarkkinat on hyvä tavoite, mutta samalla on erittäin tärkeää ja huolehdittava siitä, että kansallinen lainsäädäntö poistetaan. Toisin sanoen uusi sääntely, sen tulee korvata vanhaa lainsäädäntöä eikä lisätä vain siihen. Siinä olivat kaksi minuuttia, niin aa, ah, sen vielä minuutin. Siksi halusin ottaa esille tämän varman sääntelyn kysymykseen, koska meillä hyvin negatiivista palautetta myös tietyltä yhtiöltä saatu, sillä he ovat huolissaan siitä, että tulisi lisätaakkaa sääntelyn osalta, ja he vastustavat koko uudistusta. Sen takia on elintärkeää, että varmistetaan se, että ei luoda lisää ja lisää sääntelyä. Tai se pitäisi niin, että korvataan vanhaa lainsäädäntöä. Meille on erittäin tärkeää, että yritykset näkevät myös hyödyt, jotka tulevat digitaalisista sisämarkkinoilta, niin kuin se, että saadaan yhtäläiset toimintaedellytykset, parempi saatavuus, paremma äh, rajoitetuilla markkinoilla ja reilu kilpailu. Kiitoksia, Rova Kumpula Natrias D. Just. Hauskaa, että voin käyttää 10 sekuntia kiitäkseni puheenjohtaja. Minä joudun lentokione, se lähtee lähden kolmen minuutin päästä, että loistava ajoitus. Kiitoksia kovasti keskustelusta. Digitaaliseen unionin pitäisi rajoittua pelkästään digitaalisiin markkinoihin. Tämä on ITRE-mietintö. Täytyy näkyä myös otsikossa ja työssä, jota teemme tulevina vuosina. Toivottavasti voimme yhdessä miettiä varjositteleiden ja muiden valiokuntien kanssa, että mietitään, miten olemme valmiita digitalisoitumiseen, joka läpäisee yhteiskunnan. Se liittyy paljon erityisvaliokuntien, mutta myös sellaisiin, joista ITRE on vastuussa. Me olemme vastuussa perusrakenteista. Perusrakenteita ei ole digiunioniakaan, ellei ole nopeaa vauhtia kaikille tarjolla taloudellisesti järkevästi toteutettuna, miten käyttää julkisia varoja järkevästi, mutta varsinkin yksityisiä varoja miten päästään 4G plussan ja 5G ensin Euroopassa ja sitten ehkä muulla maailmankolkilla myöhemmin. Nopea yhteys kaikille, kaikkialla. Ehkä meidän pitäisi miettiä myös yleishyödyllisten palveluiden direktiivi, onko se hyvä vai pitäisikö sitä vielä miettiä uudelleen? Onko se luvannut? Lupauksensa täyttänyt? Meidän täytyy miettiä taajuuspolitiikkaa myös keskitetymmin, että ensin ollaan eturintamassa, jotta myös meillä on yhtenäinen eurooppalainen alue sitä varten. Valiokuntamme on innovoinnista, teollisuudesta ja energiasta vastuussa innovoit, jossa avoimet standardit käyvät yhä tärkeämmiksi, kun tietoa käsitellään energia-alalla, tarvitaan älymittareita ja sen sellaista digitalisoimista, ja sitten uudessa tekniikassa, patenteissa, innovaatioissa vastassa on kovaa kilpailua maailmalla. Ehkä tässä pitäisi innovatiivisille yrityksille pitäisi antaa tukea. Me haluamme luottamuksen perustuvan digiunionien. Se on hankala asia, miten saadaan hyvää tietosuojaa luottamuksen herättämiseksi kuluttajien parissa, mutta että annaan myös kilpailusärmää yrityksille Euroopassa, jos Eurooppa kerran on paikka, jossa luotetaan tietosuojaan. Meidän pitäisi olla ensimmäisessä yhteistyössä nykyisten yritysten kanssa ja uusienkin, jotta meillä on kestävää yhtenäistä mallia tarjolla myös digitaalisessa teollisuudessa. Totta kai työelämää täytyy puhua, keskustella siitäkin, työmarkkinaosapuolten kanssakin, jotka ovat jo tarttuneet tähän. Vuoden loppuun ei ratkaisua löydy, mutta aloitetaan vuoropuhelu kuitenkin aktiivisesti. Totta kai sähköisen hallinnon toteutuminen ei ole mahdollista, ellei meillä ole yhteensopivuutta ja toimivuutta, koska me olemme kyllä sitä jo työtöneet ja sitä on jatkettava. Minä tuen vahvasti myös julkisen tiedon uudelleenkäyttöä ja EU on tässäkin hyvällä mallilla. And Kiitos, Ruva Kappel. Of INF. E ENFin puolesta. Kiitos herra puheenjohtaja. Digitalisaatio on aihe, joka näyttää kovasti kiinnostavan naisia. Olen viides puhuja ja kaikki edeltäjäni ovat olleet tässä naisia. Tämä on oikein ilahduttavaa ja on hienoa, että Rova Kallas on tässä esittelijä. Me teemme työtä yhdessä toisenkin mietinnön parissa, joka liittyy tähän Big Dataan, ja tämä on todella kiinnostava aihe, ja on ilo tehdä siinä yhteistyötä. Digitalisaatio on tärkeää. Eilen tämä ilmeni myös Luxemburgin edustajan kanssa, ja nyt on jo toinen puheenjohtajavaltio, joka on asettanut digitalisaation prioriteetikseen. Ja tässä on kolme tärkeää pilaria. Ensiksi se, että tarjotaan hyvä pääsy, kuluttajien ja yritysten parempi pääsy digitaalisten tuotteiden ja palveluiden pariin. Tällä hetkellä ainoastaan 7 prosenttia pk-yrityksillä on riittävä pääsy. Ja komissio on todennut, että noin 11,7 miljardia euroa voisivat eurooppalaiset kuluttajat säästää, mikäli hankkisivat tavaroita ja palveluita digitaalisilta markkinoilta. Ja sitten tämä maakohtaiset rajoitukset, niiden purkaminen on tärkeää. Ja sitten pitää luoda hyvät ja oikeudenmukaiset toimintaedellytykset digitaalisten verkostojen ja innovatiivisten palveluiden hyödyksi. Sitten pitäisi olla jonkinlainen fast track-menettely, koska nopeus on tässä oleellista. Ja on tärkeää, että infrastruktuuria nyt perustetaan mahdollisimman nopeasti, koska nämä menettelyt ovat nykyään aivan liian pitkällisiä. Digitalisaatioon tarvitaan parempaa ja nopeampaa säätelyä ja olisi hyvä, että jäsenvaltiot saisivat komissiolta mahdollisimman nopeasti konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia. Sitten kolmas asia on se, että otetaan huomioon digitalouden kasvupotentiaali. Me tunnemme komission laskelmat, että digitalouden, ähm, <clears throat> digitalouden äh, vuotuinen kasvupotentiaali on 3,8 miljoonaa uutta työpaikkaa ja noin 415 miljardia euroa. Ja nämä ovat hyvin korkeita lukuja. Euroopalla ei ole varaa olla osallistumatta digitaaliseen vallankumoukseen. Tietysti tietosuoja ja verkkoturvallisuus ovat tärkeitä asioita. Näistä asioista monet muutkin valtuus, valiokunnat ovat vastuussa. Ja sitten digitalouden tiedot ja taidot. Tämä on asia, joka ulottuu koulutukseen. Ja sitten Äh, esimerkiksi julkisten hankintojen digitalisoiminen toisi valtavia säästöjä Eurooppaan joka vuosi. Eurooppalainen tutkimuspilvi on myös hyvä tavoite, josta tänään jo keskusteltiin. Ja sitten komission jäsen Oettinger, joka on tätä asiaa vienyt aina eteenpäin, on juuri se, että Eurooppa, Euroopan täytyy olla globaali toimija digitaalisilla markkinoilla. Ja tämä mietintö voi luoda osaltaan tälle tarvittavat toimintaedellytykset. Hyvää työtä siis. Kiitoksia kovasti rouva. Pari muuta varjasittelijä oli vartti sitten paikalla. Kuuntelivat kyllä esittelyä, sitten katosivat. Kahvillekko menivät tai saaventtemiin jo, mutta eivät ole läsnä meidän parissamme. Pyytäisin, että muut kollegat puhuisivat alle kolme minuuttia, se oli ihan kiva aika. Federley. Puhun alle kolme minuuttia varmaankin. Tässä on ollut jo kesälomaa. Tämä on hyvin tärkeä hanke, niin kuin kaikki ovat sanoneet, ja haluaisin painottaa muutama asia. Jos minä matkustan Viroon tai Suomeen ja haluan ostaa jotakin kaupasta, jos luottokorttoni niin hylätään, niin sama asia kuin jos yrittäisin ostaa jotakin verkossa ja luottokortti eh, ei hyväksytä. Jos menen kauppaan, menen ostamaan uuden sohvan taloon niin ja se pitää toimittaa. Samat säännöt tarvitaan varmistamaan, että sohva tuodaan taloon, niin kun jos ostaisin jotakin verkossa. Eli haluaisin vain vedota varjoesittelijöihin, etteivät he luo uutta lainsäädäntöympäristöä joka meillä on jo kansallisella tasolla parlamenttien ja lainsäädäntöjen luomana. Meidän varmistaa, että sitä voidaan soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin eikä luoda uutta elintä kaikille näille aiheille. Ja pitää esittää kysymys jälleen kerran, miksi Yhdysvallat suoriutuu paremmin kuin me ei vastaus johtuu eri sääntelystä. Tuotimme melko hyvin, no kaikkia mitä voidaan pitää kädessä, millä voi laittaa laatikkoon ja lähettää se rekalla valtioiden välillä. Ja olemme hyvin pystyneet varmistamaan, että sääntely toimii eri valtioiden osilta tuossa, mutta kun asia on ei, fyy, ei ole fyysinen, jos kyse on innovaatiosta palveluista, digitaalista palveluista, niin yhtäkkiä EU ei ole toimivia sisämarkkinoita. Myöskään energiassa näin ei ole, joten Toivotan kaikkia hyvää varjoesittelijöille ja esittelyä, sillä teillä on valtavasti töitä edessänne. Jos teette asiat hyvin, niin voimme olla johtavassa asemassa myös digitaalisella puolella, saada uutta rahaa, innovaatiota, uusia työpaikkoja Eurooppaan. Ja me kaikki tiedämme, että me tarvitsemme sekä rahaa että uusia työpaikkoja. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti kollega Rouva Werner seuraavaksi. Ja herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos herra puheenjohtaja. EUn komissiolla on nyt kaksikin mahdollisuutta edistää johdonmukaista digitalouspolitiikkaa. Ensiksi herra Oettingerin ja herra Ansipin digitaloushanke ja sitten rouva Biemkovskan äh, aloite. Äh, valitettavasti nämä nyt eivät ole edenneet niin hyvin kuin olisivat voineet. Ja minusta tämä mietintö täällä nyt antaa taas uutta potkua asiaan. IMKO-valiokunta, kuten tässä naapurini juuri totesi, on myös käsitellyt asiaa näitä lainsäädännöllisiä kysymyksiä ja kuluttajan suojaa erityisesti verkkokauppaan keskittyen. Ja teollisuusvaliokuntana meidän pitäisi nimenomaan miettiä, miten digitalous voi tukea uudelleen teollistumista. Ja tärkeää on, että monet kansalliset alustat, jotka liittyvät teollisuus 4.0, yhdistettäisiin jotta koordinaatio olisi parempaa ja että parhaita käytänteitä voitaisiin paremmin vaihtaa. Ja tärkeää on, että tehtäisiin kattava analyysi, millä tavoin teknologiaa tulisi säädellä. Epävarmuus on vielä suurta, miten 3D-tulostusta pitäisi säädellä, miten tätä ihmisen ja laitteiden välistä interaktiota pitäisi säädellä ja niin edelleen. Kilpailukykyneuvostolla on tässä myös sormensa pelissä, sillä on, se on vaatinut ähm, teollisuuden digitalisoitumisen toimintasuunnitelmaa. Nämä ovat hyviä aloitteita. Meidän tulisi tässä olla aktiivisia ja osoittaa jopa hieman painostusta komission suuntaan. Thank you. Kiitos puheestanne, kollega Jurinju. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita Euroopan tulevaisuutta ajatellen. Näinä aikoina meidän täytyy tehdä strategisia päätöksiä. Eurooppa tuli digimarkkinoille jälkijunassa. Meillä on nyt kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin voimme tulla hänen huippuna digitaalisen markkinan mallien, missä Yhdysvallat johtaa, tai sitten olemme johtavassa asemassa innovoiden, mietimme asiaa kokonaan uudesta näkökulmasta. Meidän täytyy mennä pidemmälle kuin pelkästään tarkastella markkinoita. Meidän täytyy luoda kestävämpää yhteiskuntaa, tasapainoisempaa yhteiskuntaa, joka on elinkelpoinen myös globaalissa ympäristössä. Tavoitetason on oltava korkealla, ei kyse vain markkinoista, vaan myös koko yhteiskunnasta. Meidän täytyy myös miettiä peruskoulutusta, elinikäistä oppimista. Meidän täytyy ajatella myös tiedon jakamista kansalaisille ja, ja niin edelleen. Kyse on erittäin tärkeistä asioista jotka sopivat hyvin myös digimarkkinoiden ajatukseen, mutta urakkaa on edessä ja toivottavasti tämä on nyt hyvä tilaisuus päästä eteenpäin. Odotan mielenkiintoista yhteistyötä. No, thank you. Kiitoksia kovasti. Kuten tiedätte varsin hyvin, tapasimme varapuheenjohtaja Ansipin ja Öttingerinkin. Keskustelimme tiedonannosta, kun se on niin tärkeä meille. Mutta on erittäin tärkeää, että tiedämme, myös komission kannan. Ja sitten Bele DG Connectista voisi ehkä kertoa komission kantoja, kommentoida ehkä vähän myös tätä keskustelua parlamentissa. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Martin Bailey ja puhun DigiConnect pääosaston puolesta. Haluaisin vain korostaa, että puhun tässä osana yhteistä tiimiemme komissiossa ja edustan siis kollegoita, jotka ovat muassa kasvu- ja oikeusväestöstä, ja kuten Kapel sanoi, niin meillä on tällä paljon naispuolisia kollegoita tässä asiassa mukana, mikä heijastelee myös tämän päivän kokoonpanon yleisestikin ottaen parlamentissa. Me odotamme innolla yhteistyötä kanssanne ja tätä ITRE, IMKO kokoonpanoa tulevina kuukausina ja vuosina tullaan myös yhteistyössä heidän kanssaan, ja tämä rakenne heijastelee tätä yhteistyönäkökulmaa komissiossa, mutta myös kuinka laaja tämä aihe on, niin kuin täällä aikaisemmat puheet ovat osoittaneet, tähän kuuluu yhtiö- ja markkina-asioita ja kuluttaja-asioita ja mikä tärkeintä, pitää luoda oikeat olosuhteet, joilla noita synergioita voidaan saada aikaan kasvun luomiseksi. Yleisesti sanoisin, että on hyvin vaku- rahoittava kuulla, että täällä puhutaan samalla autopitulla kuin me komissiossa käyttämänne sanat ja lauseet toistuvat myös omissa asiakirjoissamme, joten tämä on hyvä tietää. Kuten tiedätte, DSM-strategia lanserattiin 6. toukokuuta ja se perustuu kolmeen pilariin, jotta voitaisiin puuttua markkinoiden huoliin, jotta voidaan rakentaa kasvua ja puuttua ongelmiin parempi pääsy kuluttajille ja yhtiöille markkinoille. Ensimmäinen pilari pitää luoda oikeat olosuhteet ja kehys digitaalisille verkostoille, jotta ne voivat kukoistaa. Ja toisaalta pitää maksimoida digitaalisen talouden kasvu. Jos nämä kaksi ensimmäistä saadaan toimimaan, niin saadaan aikaan tuo lisäarvo, niin kuin täällä mainittiinkin aloitteita, kuten pilvi, palvelu, pilvialoite. Se on tärkeä osa tuota kasvualoitetta sitten kun päästään markkinoilla ja pääsyolosuhteisiin kunnolla käsiksi. Haluaisin korostaa mikä eroa digitaaliagendasta, digitaalistrategiasta, jossa digitaalis laitetaan strategiaan, niin digitaaliset markkinat liittyvät konkreettisiin toimenpiteisiin puolestaan. Ja odotamme, että voisitte tukea meitä asiassa ja tarjota asiantuntijuutta, asiantuntijuutta niin, jotta päästään eteenpäin, jotta saadaan luotua dynamiikkaa ja tämä positiivinen momentum, sitä on jo verkkovierailu ja nettineutraalius asioissa – Teemme läheistä yhteistyötä siinäkin, joten kiitos tuestanne tuossakin asiassa, mutta meidän pitää käyttää hyväksemme tämä liikevoima konkreettisissa toimissa. Useat teistä mainitsivat turhautumisen, joita aiheuttavat nämä maakohtaiset rajoitukset. Kuten tiedätte, kyseessä on yksi konkreettinen toimenpide, jolla, jota, jonka pyrimme samanaikaiseksi ja sillä pyrimme korjaamaan tämän turhautumisen lähteen kuluttajille. Mutta kuten tiedätte, tämä ei tule olemaan helppoa. Ja yritykset tulevat vastustamaan asiaa voimakkaasti. He ovat rakentaneet koneellisia liiketoimintamalleja tämän asian ympärille. Sitähän voitaisiin kuvailla hyvin oudoksi toiminnaksi kuluttajan näkökulmasta. Lopuksi täällä puhuttiin myös yrityssääntelystä. Totta kai pitää olla hyvin tietoinen tästä. Tiedätte myös, että varapuheenjohtaja Timmermans otti käyttöön paremman sääntelyn tai lansari paremman sääntelyn käsitteensä ja suunnitelma siihen liittyen, niin totta kai siihen tulee kuuleminen, mutta tietenkään myös, että on myös suuria, suurimpia esteitä, jotka ovat, voivat olla kivuliaita, niin kuin tämä geoblokkaus, ja se saattaa tuoda mukanaan lainsäädäntöä, jotta asiat voidaan ratkaista. Ja ihan lopuksi vielä yrityksiin liittyvät ja kulutuksiin liittyvät sääntelyt. Toistaakseni mitä Juncker sanoi, ja tehdä pienet asiat pienellä tavalla ja isot asiat isosti. Kiitoksia kovasti. Thank you. Kiitoksia kovasti. Tässä varmasti tulossa aika paljon yrityslainsäädäntöä tulossa parlamenttiin. En tiedä kuinka paljon. 5, 8, 10, ei tietoa. Mutta olisi tärkeää kyllä tietää mahdollisimman paljon myös teidän aikeistanne komissiossa. Kiitoksia kovasti, että tulitte näin isolla joukkueella. Rova Rubenkin taitaa olla läsnä kasvupääosassa, vai onko? Onko teillä jotain sanottavaa? Kasvupääosastokin on aika tärkeä ajatella meidän digiasioitamme. No ehkä vain täydentäisin sitä, mitä kollega tuossa totesi, mitä tulee alan teollisuuden digisiirtymää kommentteihin, niin meidän strategiassamme Tähän on puututtu eri luvuissa. Ensinnäkin, mitä me teemme työtä tieto- ja standardoinnissa. ja meillä on myös työtä vireillä tiedon omistajuuteen liittyen. Sekin on tärkeää tässä digisiirtymässä. Tässä on vain pari ensimmäistä pakettia, jotka olemme käynnistäneet. Pohdiskelu jatkuu kyllä komissiossa, kasvupäosastollakin. Ja meidän pitäisi tukea alan digitalisoitumista. Myöhemmin sitten katsotaan, voisiko jotain konkreettisempakin tuoda. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Olemme jatkuvasti yhteydessä teihin. Jäämme odottelemaan lainsäädäntöä. Ehkäpä voisin pyytää, että kumpaisetkin esittelijät vetävät langat yhteen. Pari minuuttia vielä kumpaisellekin on jäljellä. Rova Kallas. Thank you. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti. Yksi asia, joka pitäisi pitää mielessä, on se, että jos komissio pystyisi yhdistämään kaikki mm, jäsenensä ja pääosastonsa tekemään yhteistyötä tämän digitaalisen agendan parissa, niin se olisi hyvä. Se on tietysti vaikea saavuttaa, mutta uskon, että voimme tässä tehdä hyvää yhteistyötä. Ja tietysti tämä keskusteli, keskustelukin heijasteli sitä, että tässä on varsin monta ulottuvuutta ja melkein kaikki voidaan nykypäivänä yhdistää digitaalisuuteen. Ja suurin haaste tässä onkin se, että saisimme kerättyä kaiken tämän tiedon yhteen tiiviiseen asiakirjaan. Mietinnöllä on omat rajoituksensa, joten tämä on suuri haaste. Itrevaliokunnan näkökulmasta tärkeää on, että kaikkien teollisuuden alojen digitalisaatio on hyvin keskeistä ja välttämätöntä. Ja sitten tässä korostettiin myös luottamusta. Totta kai tietosuojaa kohtaan täytyy löytyä luottamusta, mutta luottamusta täytyy löytyä myös sääntelypuitteistoa kohtaan, jotta yritykset uskaltavat investoida digitalouteen. Jos sääntelyitä on liikaa tai jos niitä muutellaan koko ajan tai jos uusia tuntemattomia sääntelyjä tulee, kuten kollega Virkkunenkin tuossa totesi, niin silloin yritykset eivät välttämättä uskalla investoida. Silloin bisnes siirtyy muualle ja työpaikatkin syntyvät muualla. Tämä pitäisi myös pitää mielessä ja kuluttajan näkökulmasta on tärkeää, että digitalouteen voidaan luottaa ja että digipalvelut toimivat hyvin ja niitä on riittävästi. Tärkeää on myös se, että saamme aikaan paremman pääsyn digitaalisten palveluiden äärelle. Tämä ei ole ainoastaan infrastruktuurikysymys, vaan myös digitaitoihin liittyvä kysymys. Ihmisillä pitää olla tarvittavat tiedot ja taidot, jotta he osaavat käyttää digipalveluita ja ymmärtävät niihin liittyvät riskit ja hyödyt ja ymmärtävät, kuinka heidän tulee suojata itseään digimaailmassa. No, tässäpä kaikki minun osaltani. Annan puheenvuoron sitten ehkä Evelyn Gebhardille. Kiitoksia kovasti. Olkaa hyvä. President, äh, Kiitos herra puheenjohtaja. No keskustelussa nimenomaan ilmeni, kuinka valtavan laaja tämä alue on. Monia aiheita ei ole ollenkaan edes käsitelty vielä, enkä minäkään niitä nyt tässä ehdi ottaa esille. Ja tämä on valtavan laaja asiakokonaisuus, mutta minä suhtaudun hyvin luottavaisesti siihen, että pystymme tekemään hyvää yhteistyötä IMKO- ja ITRE-valiokuntien välillä ja totta kai me haluamme saada parhaan mahdollisen lopputuloksen kuluttajien näkökulmasta ja myös yrittäjien näkökulmasta, että sisämarkkinat toimivat hyvin myös pk-yrityksen näkökulmasta ja että tämä antaa uutta potkua yritysmaailman kehittämiselle, jolla voidaan sitten myös luoda uusia hyviä työpaikkoja. Tämähän on päivän polttava kysymys ja tämän lisäksi meidän tulee pitää huolta siitä, että kun kuluttajat ostavat tavaroita ja palveluita verkkokaupasta, he voivat tehdä sen turvallisesti ja luottavat verkkokaupan turvallisuuteen. Vain tällä tavoin voidaan muodostaa digitaaliset sisämarkkinat, että luottamusta löytyy. Ja sitten, no herra Fedeli on jo poissa, mutta halusin vielä korostaa sitä, että ei meidän intresseissämme ole suinkaan säätää mahdollisimman paljon lakeja, vaan määritellä tarkkaan, että millä aloilla tarvitaan sääntelyä ja niillä aloilla sitten tehdä todella hyvää ja toimivaa lainsäädäntöä. Ja aivan kuten herra Timmermans on todennut, ei kyse ole siitä, että puretaan kaikki sääntely, vaan että puretaan turha sääntely, jotta varmistutaan siitä, että suuren eurooppalaisen digimarkkinan hyödyt voidaan todella käyttää ja että olemme sitten kilpailija muun muassa Yhdysvaltain kanssa. Ja tästä on kyse, että pystytään hyödyntämään edessämme olevat mahdollisuudet ja nyt meidän täytyy vaan saada näitä asioita eteenpäin ripeästi ilman, että millään tavoin heikennämme kuluttajien ja yritysten oikeuksia ja suojaa. Ja uskon, että olemme hyvällä tiellä kohti tätä tavoitetta. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia esittelijöille, varjoesittelijöille. Tämä oli ensimmäinen keskustelu valiokunnassamme. Olen ihan varma, että yhteistyö IMKON ja ITREN välillä on oikea vastaus komission ja yleensä Euroopan odotuksille. Se on meille tärkeää. Ei komissio niinkään, Euroopan kansalaiset. Tämä on suuremmoinen vastaus. Meidän pitäisi lähestyä tätä kahdesta näkökulmasta. Mikä on teknisesti mahdollista, elinkeinoelämä, pk-yritykset ja miten vastata kansalaisten odotuksiin. on siitä vastuussa. No ei kansallisten oikeuksista, mutta kuluttajien oikeudesta. Ei se nyt ihan sama asia ole mutta yhteistyössä on tärkeää valiokuntien kesken se, että tunnemme toisemme paremmin. Näin olemme paremmin valmistautuneita tulevaa lainsäädäntöä. Siellä on tullut aika lailla säädöksehdotuksia parin kolmen vuoden aikana. Meidän täytyy olla siihen hyvin valmistautuneita. Ei tarvita 55 artiklaa odottaa lainsäädäntötyössä, ehkä ei. Mutta tiedonvaihto on hyvä lähestymistapa neljän valiokunnan kesken. Jo koko ajan yhteistyötä tehdään. Olen ihan varma, että emme me halua ruveta muuttamaan Euroopan parlamentin rakenteita sentään. Mutta jos me haluamme todellakin omaksua horisontaalisen lähestymistavan, kuten komissiokin esitti, niin pitäisi tehdä valiokuntien kesken yhteistyötä. Kiitoksia kovasti ensimmäisestä keskustelusta. Sitten aikataulu on aika tiukka. 12.13. lokakuuta yhteinen kokous Itren ja Imkon kesken. Käymme läpi mietinnöt. Aika paljon tässä aikaa teillä on luvattu, mutta tässä nyt ollaan matkin välissä. Ei ehkä kaikkia pysty hoitamaan, mutta syyskuusta, lokakuusta eteenpäin aikaa löytyy valmistautumisen tarkistuksen jättämiselle. Kolme päivää myöhemmin jäsenten pitäisi olla nyt valmiita, kun ruvetaan mietintöjä tarkastelemaan ja tekemään tarkistukset sen perään. Tarkistuksia käsitellään kuukautta myöhemmin, 10. marraskuuta. Kompromissitarkistuksia katsotaan 13. päivä ja sitten Itressä ja äänestetään yhdessä 10. joulukuuta. 10. joulukuuta. Eli tiukka aikataulu. Halusin teille sen nyt kertoa. Kaikkein tärkeintä tietysti on mietintöluonnos 12.13. lokakuuta. Kiitoksia kovasti. Ihan aikataulun mukaan viisi minuuttia ja aikaa, että voitte mennä vielä IMKOon. Kaikkia hyvää sinne. Terveisiä IMKOn jäsenille ja puheenjohtajallekin. Kiitoksia kovasti.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 Äh, Hyvät kollegat, aloitamme tasaan 11. Ministeri on tuloillaan. Uh, dear colleagues, ladies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Toivotaisin tervetulleeksi Luxemburgin kauppa- ja talousministerin Etienne Schneiderin. Olemme kiitollisia, herra ministeri, että olette täällä. Puheenjohtajavaltion painopisteet jälkipuoliskolle ovat erittäin tärkeät meille. Teollisuuspolitiikka, pk-yritykset totta kai, ne ovat aina siinä mukana. Energiapolitiikka, avaruuspolitiikka, ydinturvallisuus, jätteen hävittäminen, ydinvoimiloiden purkaminen. Kaikki tärkeitä aiheita meille itse Me Olemme vastuussa näistä kaikista asioista. Se on totta kai tärkeää myös, että päästään kriisistä eteenpäin. Tämä on todella tärkeää myös suhteessamme teihin, herra ministeri. Niin Verkosta löytyy teidän puheenne. Se on lähetetty myös jäsenille, koska olen aivan varma, että he ovat kovasti kiinnostuneita teidän painopisteistänne seuraavan vuosipuoliskon aikana. että olette aika kokenut puheenjohtajavaltio 12 kertaa historian saatossa. Vielä on ensikertalaisiakin puheenjohtajavaltioina. Viime vuosipuoliskolla Latvia ensi kertaa maan historiassa. Teiltä on odotettavissa paljon talouden kohentamiseksi. Herra ministeri, pyytäisin, että te nyt alustatte. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on ilo ja kunnia olla täällä tänään ja esitellä teille Luxemburgin puheenjohtajavaltion ohjelma seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Eilen teillä oli jo ilo ja kunnia tavata kaksi kollegaani, pääministeri Bettel ja valtiosihteeri Hansen, jotka kertoivat teille televiestintä- ja tutkimusasioista. Tänään päätän tämän kierroksen kertomalla teille aivan oleellisista kysymyksistä, jotka liittyvät kilpailukykyyn ja kerron teille prioriteeteistamme teollisuus, sisämarkkina- ja energiapolitiikassa. Nämä kaikki kuuluvat vastuualueisiini. varmasti olette samaa mieltä kanssani siitä, että nämä kolme osa-aluetta liittyvät kiinteästi toisiinsa. Niitä ei voida edes oikein toisistaan erottaa. Tämä on käsittääkseni Itravaliokunnan viimeinen kokous ennen hyvin ansaittua kesälomaa, joten yritän puhua lyhyesti ja tiiviisti ja jättää myös tarvittavan ajan keskustelulle. tai sitten keskustelua voidaan jatkaa myös myöhemmin, kuten puheenjohtajakin tuossa ehdotti. Mitä tulee kilpailukykyyn, niin tässä muuten vaihdan myös kieltä ranskaksi, mitä tulee kilpailukykyyn, sisämarkkinoihin ja teollisuuspolitiikkaan, niin kilpailukykyneuvosto kokoontuu kaksi kertaa, ensimmäinen 10. ja 30.11. Kilpailukykyneuvoston epävirallinen kokous pidetään ensi maanantaina jo 27. Luxemburgissa. Ja tässä toimintamme nivoutuu kahden ison asiakokonaisuuden ympärille. Ensiksi haluaisimme edistää ja hyödyntää entistä enemmän eurooppalaista lisäarvoa ja puuttua erityisesti Euroopan toteutumatta jättämiseen kustannuksiin. Haluamme haluamme, että äh, erilaiset esteet poistetaan, ettei, ettei äh, yritysten tarvitse olla yhdenmukaisia 28 kansallisen lainsäädännön kanssa, ja tämä pätee sekä nettimaailmaan että, että fyysiseen maailmaan. Ja sitten haluamme, että kilpailukyky otetaan huomioon kaikilla politiikan aloilla. On tärkeää, että talous- ja teollisuuspolitiikan ulottuvuutta vahvistetaan, jotta taloutemme kilpailukyky kasvaa. Tässä esimerkiksi oleellinen asia on päästökauppajärjestelmän uudistus, kuten tässä nyt on päästy asiassa hyvin eteenpäinkin. Ja sitten mitä sisämarkkinoihin tulee, niin digitalous on meille erittäin tärkeä asia kaikissa neuvoston kokoonpanoissa. Luxemburgin puheenjohtajakaudella ryhdytään konkreettisiin edistysaskeliin, mitä tulee digitaalisiin sisämarkkinoihin. Erityisesti tämä pätee tekijänoikeussäädösten uusimiseen ja nettikuluttajien oikeuksien uudistamiseen. Ja tässä tietysti meidän seuraajamme hollantilaiset ovat vastuussa leijonan osasta. Ja sitten mitä tulee tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoihin, tämä paketti olisi pitänyt hyväksyä jo viime kuussa, mutta viimeisimpien tietojen mukaan se hyväksytään syksyllä. Ja tämän lisäksi aiomme antaa komissiolle hyvin poliittisen vastauksen näiden asioiden edistämisestä. Ja sitten on hyvin tärkeää, että edistymme seuraavilla aloilla. Ensiksi pitää poistaa rajat ylittämään toimintaan liittyvät esteet, vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa ja tarjoamaan kuluttajille parempi pääsy online- ja offline-palveluihin ja tuotteisiin. On tärkeää, että Yritykset voivat siirtyä kohti digitaalista taloutta, ottaa käyttöön digitaalisia tuotannon ja hallinnon menetelmiä ja ihan tällaisia älytehtaita, viittaan tässä teollisuus 4.0 ohjelmaan. On hyvin oleellista, että otetaan käyttöön tarvittavat juridiset sääntelypuitteistot, jotta tämä toimisi ja tässä tarkoituksena on nimenomaan vahvistaa molemminpuolisen hyväksymisen, vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, joka on harmonisaatiota täydentävä elementti. Sitten yrityspolitiikka ja teollisuuspolitiikka. Teollisuus ei ole mikään menneen maailman juttu, vaan teollisuus vastaa Euroopan tulevaisuudesta. Mitään teollisuutta, anteeksi taloutta ei voi olla ilman vahvaa teollista pohjaa. Näin ollen on erittäin tärkeää vahvistaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Meidän täytyy luoda teollisuudelle toimivat toimintaedellytykset ja ottaa käyttöön selkeitä ja avoimia sääntöjä ja kannustaa investointeihin Eurooppaan. Minä toivon, että komissio esittäisi meille todellisen teollisuuden tiekartan, johon sisältyisi hyvin konkreettisia ähm, ehdotuksia, aivan kuten Eurooppa-neuvosto vaati jo maaliskuussa 2014. Komission jäsen Bienkovskan kirje tähän asiaan liittyen ei kyllä minusta ollut aivan riittävä. Luxemburgin puheenjohtajakaudella aiotaan jatkaa sektorikohtaisten politiikkojen edistämistä, erityisesti energiavaltaisia teollisuuden aloja aiotaan edistää. Tässä kyse on ensinnäkin teräsalan toimintasuunnitelmasta, joka hyväksyttiin 2013 ja myös autoteollisuutta aiotaan vahvistaa. Tämän lisäksi aiomme parantaa erityisesti PK-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Luxemburgin puheenjohtajakaudella annamme suurta painoarvoa myös sille, että PK-yritysten lainsäädäntöpakettia uudistetaan tai tarkistetaan. Tämän lisäksi järjestämme 18-20. marraskuuta suuren PK-yritysten huippukokouksen Luxemburgissa. Mitä sitten avaruuspolitiikkaan tulee, niin ensisijainen tavoitteemme on edistää suhteita Euroopan unionin ja Euroopan avaruusviraston välillä. Ja Luxemburghan on tällä hetkellä myös ESAN puheenjohtaja yhdessä Sveitsin kanssa. Tarkoituksemme on järjestää epävirallinen ministerineuvoston kokous, tällainen avaruusneuvosto. Lisäksi Luxemburg aikoo käynnistää uudelleen neljän vuoden tauon jälkeen epävirallisen foorumin näistä asioista keskustelemiseksi. Tämän lisäksi äh, Luxemburg tekee kaikkensa, jotta komission ja ESAn väliset keskustelut edistyisivät siinä määrin, että voitaisiin määritellä uudelleen EUn ja ESAn väliset suhteet. Toinen asia, joka kuuluu ohjelmaamme, on ehdotusdirektiiviksi koskien maapallon havaintotietojen luovuttamista kaupalliseen käyttöön. Tämänhän komissio veti pois ensimmäinen seitsemättä. En tiedä, oliko tämä tehty nyt Luxemburgin puheenjohtajakauden aloittamisen kunniaksi. Ja seuraavaksi asia, jonka jo mainitsinkin tuossa kilpailukyvyn huomioon ottaminen kaikilla politiikan aloilla. Kuten sanoin, tämä tarkoittaisi juuri sitä, että kilpailukykynäkökulmaa tarkasteltaisiin kaikkien toimintapolitiikkojen aloilla. Tärkeää on, että kilpailukykyneuvoston toimintaa uudistetaan, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon niiden tekijöiden moninaisuus, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn ja sisämarkkinoihin. Olemme suunnitelleet, että jokaisen kilpailukykyneuvoston alussa pidettäisiin tällainen kilpailukyvyn tarkistuslista tai katsaus menneeseen. Tärkeää on, että että käydään tiivistä yhteistyötä ministereiden ja komission ja äh, välillä yritysten tilanteesta mukaan lukien mikrotaloudelliset tekijät ja että otetaan todellakin kilpailukykytekijät huomioon kaikissa neuvoston kokoonpanoissa. Tärkeää on, että voidaan parantaa yhteistyötä ja koordinaatiota jo ennen kuin komissio tuottaa aiheesta uusia lainsäädäntöehdotuksia. Sitten siirryn käsittelemään energiapolitiikkaa. Eurooppalainen energiapolitiikka on historiansa käännekohdassa saavutettu edistys, mitä tulee markkinoiden avaamiseen, huoltovarmuuteen, uusien energialähteiden käyttöön ja energiatehokkuuden edistämiseen, ei ole onnistunut siinä määrin, että, Eurooppa olisi, tai että Euroopalla olisi enemmän neuvotteluvoimaa suhteessa toimijoihinsa, anteeksi, toimittajinsa, ja että yritykset ja kuluttajat voisivat nauttia kohtuuhintaisesta energiasta nyt tarvitaan vielä nopeampaa toimintaa, mitä tulee uusien teknologioiden käyttöön. Ottoon Tällä voidaan myös luoda uutta kasvua ja ottaa huomioon myös työllisyystilanne ja työttömyys Euroopan unionissa. Näin ollen komission puheenjohtaja, Euroopan neuvosto ja valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat peräänkuuluttaneet Euroopan energiaunionin perustamista. Ja energia unioniin kohdistuu valtavan paljon odotuksia sekä toimialan että kuluttajien näkökulmasta. On tärkeää, että kaikki unionin toimielimet ovat tässä hankkeessa mukana. Se on meidän vastuumme ja tämä vastuumme on todella suuri. Ja kuten juuri sanoi, sanoin, niin todellakin tämä energiaunionin perustaminen on meille aivan ehdoton prioriteetti puheenjohtajakaudellamme. Ja tässä aion joulukuun Euroopan neuvostolle toimittaa eristymiskertomuksen siitä, miten energiaunionin perustaminen on edennyt. Sitten mitä tulee tuotemerkintöihin, muutama muukin neuvoston kollega on toivonut, että mahdollisimman nopeasti tarkistettaisiin komission tuotemerkintädirektiiviä. Ja näin on nyt sitten tehty eilen ja Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntötekstejä voidaan tuottaa nopeastikin. Ja sitten sitten keskitymme myös niin sanotun kesäpaketin muihin osiin, joka eilen hyväksyttiin ja tähän liittyvät nämä tärkeät kommunikaatiot muun muassa vähittäiskaupasta. Sitten uudet teknologiat, niin puheenjohtajakaudellamme aiomme korostaa erityisesti innovaatiota, tutkimusta, uusia teknologioita ja energia-alan siirtymää. On tärkeää, että näihin asioihin puututaan energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, koska nämä voivat luoda kasvua, vaurautta ja työpaikkoja. Ja sitten ministeritason kokous IAEn kanssa pidetään vuoden 2015 lopussa. Tämä tehdään yhdessä amerikkalaisten kanssa. Tässä ministeri, energiaministeri Monis on tässä mukana. Ja sitten 21-23. syyskuuta pidetään suuri konferenssi Luxemburgissa Luxemburgissa tästä SET-suunnitelmasta. Ja tämä käynnistää keskustelut, joita jatketaan sitten epävirallisessa neuvostossa. Ja tärkeää on keskustella myös rahoituksesta, miten voimme rahoittaa siirtymää kohti kestävää energiapolitiikkaa. Ja tässä otetaan huomioon muun muassa Junckerin suunnitelma ja tässä haluaisin, että ministerillä olisi selkeä käsitys siitä, minkälaisia rahoitusvälineitä voidaan käyttää uusien energiapolitiikoiden tukemiseen ja käyttöönottoon. Ja mitä tulee sitten kansainvälisiin suhteisiin, niin erityisesti eteläinen käytävä on tässä keskeinen Ukraina-suhteet ja sitten myös Pohjois-Amerikan suhteet. Ja pidämme tärkeänä myös euro-välimeri-energiakumppanuutta. Erityisesti viittaan tässä Välimeren kaasukeskukseen. Sitten Energiayhteisö viettää tänä vuonna kymmenvuotispäiväänsä ja Luxemburgin puheenjohtajakaudella aiotaan juhlistaa tätä tapahtumaa. Sitten viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, vuonna 2015 vietämme myös kehityksen teemavuotta. Ja me aiomme puheenjohtajakaudellamme pohtia, miten saavutamme synergiaa energiapolitiikan ja kehitysavun välillä. Minä odotan innolla tulevaa yhteistyötä puheenjohtajakautemme aikana. Kiitos. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti herra ministeri alustuksesta. Meillekin on erittäin tärkeää kuulla tänne. Todennäköisesti tulee paljon kysyttävää ehkä vähän myöhemmin olemme yhteydessä myös verkossa jäseniin. Rova Niebler ensimmäisenä. Kiitos herra puheenjohtaja, arvoisa herra ministeri, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Minä en oikeastaan halua esittää kysymyksiä, vaan haluan antaa teille rohkaisua ja kannustusta näihin hankkeisiin. Esittelitte meille hyvin kunnianhimoisen suunnitelman puheenjohtajakaudellenne, joten toivotan vain onnea ja menestystä näissä moninaisissa hankkeissa. Kaksi asiaa kiinnitti huomiotani. Näihin haluaisin hiukan puuttua. Tässä totesitte, että järjestätte tällaisen PK-yritysten huippukokouksen Luxemburgissa muistaakseni syyskuussa. Niin näin ollen haluaisin viitata erääseen kertomukseen, joka on tehty eurooppalaisista perheyrityksistä. Perheyritykset muodostavat Euroopassa noin 60 prosenttia yrityksistä ja ne ovat erittäin tärkeitä työnantajia ja ammattikoulutuksen tarjoajia eri jäsenmaissa, joten lukaiskaapa tämä perheyrityskertomus Tähän mennessä EU-ssa ei juurikaan ole kiinnitetty huomiota perheyrityksiin. Perheyritysmietintö aiotaan hyväksyä myös ähm, äh, syyskuun täysistunnossa täällä parlamentissa. Ja ja tämä mietintö on nostettu esiin muissakin yhteyksissä. Ja olisi hyvä, jos tätä perheyritysmietintöä käsittelisitte myös PK-yritysten huippukokouksessa Luxemburgissa syyskuussa. Tämä on asia, josta olisi syytä keskustella vielä tässä valiokunnassakin. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin nostaa esille, on se, että avaruuspolitiikkaan ja ilmailupolitiikkaan täytyy kiinnittää huomiota. On selvää, että Euroopassa pitää harjoittaa tehokasta ilmailu- ja avaruuspolitiikkaa. Paljon mietintöjä on tehty Galileo, Kopernikus, Monenmoiset projektit ovat meille tärkeitä. Ne ovat nimenomaan eurooppalaisia projekteja, jotka rahoitetaan eurooppalaisista varoista. Olemme laatineet mietinnön eh, teollisesta avaruuspolitiikasta. Sekin on hyväksytty täysistunnossa. Nämä ovat meille hyvin keskeisiä kysymyksiä ja on tärkeää, että eh, avaruuspolitiikkaa elvytetään ja sitä edistetään kaikin tavoin. Satelliittiviestintää täytyy eh, vahvistaa ja erityisesti satelliittiteitse havaittujen tietojen hyödyntämistä. Nämä ovat tulevaisuuden juttuja ja on hienoa, että te aiotte ne ottaa näitä asioita esille. Ja se, miten voitaisiin satelliittivälitteisiä tietoja paremmin hyödyntää, niin sekin on oikein hyvä idea. Minun täytyy valitettavasti lähteä täältä hieman aikaisemmin, mutta kuten sanottu, ei minulla mitään konkreettisia kysymyksiä ollut. Nämä pari asiaa halusin vain ottaa esille. Toivotan teille vielä kerran onnea ja menestystä puheenjohtajakaudelle. Kiitoksia Rova Niibler, joka puhui kansanpuolueryhmän puolesta, SD-ryhmän puolesta, kollega Jurinho. Kiitos puheenjohtaja. On ilo saada puhua ryhmäni puolesta. Halusin onnitella teitä kunnianhimonne tasosta tässä ohjelmassa, jonka esittelitte meille. Puheenjohtajakausi on hyvin lyhyt aika, se on vain puoli vuotta, ja tämä on vielä lyhyempi kuin yleensä, kuten kaikki tiedämme. Toivottavasti saatte läpi suurimman osan tavoitteistanne. Kilpailukykyhän oli tärkeällä sijalla. Digitalisoituminen ja nämä kilpailukykytarkistuslistat. Ymmärrän, että on hyvin vaikea saada edistystä aikaan näissä asioissa, mutta mielestäni se on kuitenkin tärkeää. Tärkeimmistä asioista Euroopan taloudelle kuitenkin ja teollisuudelle ovat verotuksen harmonisointi, verokilpailu EUn valtioiden välillä, liikentää luottamusta sisämarkkinoihin, Luxemburg – on erinomaisessa asemassa antaakseen tälle aiheelle paljon lisäpontta. Tämä on tärkeä aihe meille kaikille. Oli vielä pari muutakin asiaa, josta olisin onnitella teitä. Minä vastasin energia-asioista Portugalissa ja odotamme innolla tätä energia suunnitelmaa. Olemme odottaneet sitä jo vuosia. Meidän tulee kilpailla teknologisessa kontekstissa, jossa, jossa on uusi teknologinen aikakausi valloillaan. Ja energiainfrastruktuurin rahoitus on elintärkeä. Ilman sitä olisi vaikeaa luoda luottamusta, jotta energiaunioni saadaan pystyyn. Joten kiitos loistavasta työohjelmasta ja kaikkea hyvää. Kiitoksia kovasti kollega. Herra Grubachev seuraavasti ECRn puolesta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia myös herra ministerille. Minä kun olen energiaunionin esittelijä, niin täällä muuten olen. Kun nyt olen energiaunionin esittelijä, niin olen niin kovin iloinen kuullessani teidän alustuksenne. Te mainitsitte ihan kaikki tärkeät asiat varsinkin kilpailukyvyn, uudelleen teollistamisen ja energiariippuvuuden. Totta kai tämä on erittäin tärkeää. Mutta kenkä puristaa energian hinnasta, jota on alennettava. Energia meillä on aika kallista verrattuna muuhun maailmaan, varsinkin Amerikkaan tai Kiinaan. Siksi haluamme kiinnittää huomiota tämän tyyppisiin ongelmiin. että voitaisiin verrata kuluja varsinkin kaikkien energiavetoisimmilla teollisuuden alueilla on kemianteollisuuden. Tämä on tärkeää totta kai myös Luxemburgille. kun sen tuota, terästäkin paljon. Muuten me ostimme nestetyn maakaasuterminaalin materiaalin teiltä. Tärkeä se teillekin oli, että pystytte tuottamaan tämmöistä materiaalia. Minä haluaisin kysyä vain kaikista energialähteistä, ydinvoima, uusiutuvat, perinteiset, ei niinkään perinteiset, että huomioitaisiin kotoperäiset voimavaratkin. kaasu, liuskekaasu ja niin päin pois. Jotta voi olla riippumaton, niin siinä täytyy yhdistää erityyppisiä energioita. Tukea maita olemaan riippumattomia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Vihreiden puolesta Turmes. Kollega Turmes. Thank you, Jesse. Uh, Kiitoksia. Päivää Etien arvoisa herra ministeri, tai siis ja varapääministeri. Olen hyvin ylpeä siitä, että olette samasta maasta kuin minä ja että Luxemburg on nyt puheenjohtajavaltio. Ministerin puheesta huomasitte, että tämä on ohjelma, joka on hyvin progressiivinen, joka haluaa viedä eteenpäin Eurooppaa mitä tulee hallinnointiin, siinä on hyvin tärkeää myös antaa tehtävää Euroopan parlamentille. Jirsi Busek, mutta myös kaikki tämän valiokunnan koordinaattorit ja ympäristökomitean jäsenet, koordinaattorit lähettivät kirjeen komissiolle vuoden alussa, jotta se sitä, että energiaunionin hallinnointi pitää tapahtua yhdessä parlamentin kanssa. Meidän tulee pysyä tässä yhteispäätösten suunnittelussa kaikissa energiatehokkuusasioissa myös meillä pitää olla päätäntävaltaa. Pitää siis varmistaa, että tämä hallinnointi pysyy vahvalla tasolla ja näin ollen voidaan taata 2030 tavoitteet. Mitä tulee näihin merkintöihin, minusta on hyvä, että se on teille prioriteetti, viette asiaa eteenpäin. Liikaa aikaa on hukattu. Eilen komission jäsen Kanjette puhui oikeinkin, että on liikaa plussia. Se saa aikaa miinusta kuluttajille, joten Tämä pitää saada ymmärrettäville raiteille kuluttajien kannalta. Ja yksi asia, josta olen tapellut jo kymmenen vuotta, ekosuunnittelu ja merkinnät ja siihen liittyvä markkinointivalvonta. Meillä on liikaa petosta, erityisesti on tuotteita, jotka tulevat EUn ulkopuolelta, Joo, joten uskoisin, että te neuvostona teidän tulee ajaa muut hallitukset hyväksymään se, että sisämarkkinoilla ei voi olla kansallisia järjestelmiä, joissa valvonta pettää. Jopa teollisen toimen pitäisi olla samaa mieltä siitä, että luodaan keskusrekisteri. Se ottaisi meitä paljon. Eilen komissio esitteli markettisuunnittelu Market Design. Tämä on erittäin hyvä asiakirja, paitsi että siinä otetaan täysin tämä kilpailun vääristymä tukien myötä. Minun sloganini, mottoni on sanoa, että komission pehmeä fossiileissa, sokea ydinasioissa ja rankka uusiutuvien suhteen. Ja toivon, että teidän että kaudella selvennetään myös, että markkinat on tilanteessa, ei voi olla niin, että on maksuja näille aurinkopaneeleille ja sitten offshoreille tulee myös kuluja, mutta ydinenergian kohdalta ei ole, ei ole mitään. Markkinoiden tulee olla reilut. Sitten tämä energiayhteisön uudistus, joka on Jirsin sydäntä lähellä, Uskoisin, että tämä on erittäin tärkeää, että syvennetään yhteyksiämme Balkanimaiden kanssa. Heillekin pitää antaa paljon enemmän institutionaalista tukea, ja ehkäpä no, tämä on asia, josta keskustellaan myös Sefcovicin kanssa, komission kanssa, jos oli parempi, että rakennettaisiin suuret markkinat, kakkois Euroopan energia- ja kaasumarkkinat, ja että sitten erillä tavalla otettaisiin mukaan myös maat, kuten Serbia, ja muut näihin, näille markkinoille, sille sähkö ei tunne rajoja, kaasunkaan ei pitäisi tuntea rajoja, joten kiitos myös, että viette eteenpäin tätä hanketta. Ja lopuksi, no Irsihan näytti, antoi jo paljon aikaa, on hyvin antelias tällä viikolla. Viimeinen asia, tämä rahoituksen saatavuus ja Junckerin suunnitelma voi auttaa meitä tässä suhteessa oikein paljon, joten sitä pitää viedä voimakkaasti eteenpäin, jotta panostetaan uusiutuviin. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova López Guen puolesta, olkapa hyvä. Yes. Hyvää päivää ja kiitoksia kovasti, herra ministeri, siitä tulitte tänne ja esittelitte kunnianhimoista ohjelmaanne. Täällä minä olen niin totesin vain, että kiitokset alustuksesta ja ohjelman esittelystä. Minua kiinnostaa kaksi teemaa. Ne ovat meille erittäin tärkeitä, nimittäin sekin liittyy Euroopan työllistymiseen. Juncker-suunnitelma ja verotus. Ryhmäni on ollut aika kriittinen Juncker-suunnitelmaa kohtaan, että täytyy kuinka, miettiä, kuinka paljon tässä voidaan laadukasta työllisyyttä, sosiaalista osallistuvuutta ja tuotantoa kehittää ja siellä ei ole riittävästi ollut mukana eri sidosryhmiä, työmarkkinaosapuolta, ja kun ruvetaan täytäntöönpanoa, meitä huolettaa se, että siinä rahoitetaan Euroopan taloutta ilman, että annetaan minkäänlaista nostetta kuitenkaan kaikille investoinnille ja sellaisen suuntaan, että huomioitaisiin ne puutteet, joita on monissa talouksissa Euroopassa, esimerkiksi minun maassani ja Etelässä ylipäätään. Siellä ei ole ollut teollistumista, kun ei ole ollut riittävästi investointia. Kaikki on vain lyhyellä aikavälillä. Haluaisin tietää, tuleeko ehkä mahdollisuuksia käsitellä näitä kysymyksiä. Haluaisin tietää myös, että myös, oletteko valmis tekemään mahdollisia tarkistuksia teollisuuspolitiikassa. Ja sitten toinen tärkeä teema liittyy verotukseen. Suuri osa teollisuudesta varsinkin etelän vientiteollisuudesta ovat osa monikansallisia yrityksiä, jotka käyttävät usein myös veronkiertoa tai suunnittelua ja kuitenkin sellaisia kirjanpitomenettelyjä, joita on nähty tässä ikävän kuuluisessa Luxemburg-tapauksessa. Ennensinnäkin tämä on epäreilua pk-yrityksiä kohtaan. Se on myös kohtalokasta ajatellen lähituotantoa tai työllisyyttä. Siinä menetään paljon myös tuloja valtiolle, koska se olisi tärkeää myös teollisuuspolitiikan kannalta, kun riittävästi varoja ei ole. Haluaisin tietää, mitä teiltä on odotettavissa. Sitoudutaanko siihen, että veropohja heijastelisi todellista tuotantotoimintaa eri jäsenvaltioissa? Ja päästäisiin vähän lähentymään näissä kaikkien yritysten osalta ilman, että tässä ruvetaan syrjimään verotulojen kiertymisiä. Kiitoksia kovasti ja kiitos vielä, että tänne tulitte. Thank you very much. Kiitoksia kovasti rouva Kapel Enfin puolesta. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos ministeri Schneider tästä prioriteettienne esittelystä puheenjohtajakaudellanne. kaudellanne Tämä on varsin kattava ohjelma ja ministeriönäkin on monesta vastuussa. Ja tämä on kyllä hyvin yhdenmukainen myös meidän valiokuntamme valtuuksien kanssa. Meilläkin on hyvin laaja toimintakenttä. Tämä on oikein hyvä ohjelma. Tuen sitä täysin ja on oikein hyvä lähtökohta, että kilpailukyky aiotaan ottaa huomioon kaikilla politiikan aloilla tässä talossa kuulin kuukausi sitten saman Italialta. Italiakin sanoi, että kilpailukykyä täytyy nyt tarkastella jokaisen toimintapolitiikan kohdalla, koska kilpailukyky on teollisuuden elin elinehto. Ja sitten tässä oli hyvin tärkeitä asioita eri teollisuuden alueilla nostettiin esille, varsinkin tämä PK-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen, se on hyvä. Energiaunionista puhuitte sitten tästä kesäpaketista, joka eilen hyväksyttiin, ja kollega Kopacek, joka on meidän esittelijämme Energiaunionissa, esitteli eilen mietintöluonnoksensa, ja minun täytyy sanoa, että kun puhumme kilpailukyvystä, niin silloin meidän täytyy ottaa huomioon myös eilen ehdotetut muutokset päästökauppajärjestelmään ja erityisesti kiinnittää huomiota tähän hiilivuotokysymykseen. Tämä on tärkeä asia minullekin. Itävallassa on terästeollisuutta, kuten Luxemburgissakin ja Itävallassa – suuri teollis, anteeksi, teräsyritys on, on siirtänyt kaksi isoa terästehdasta tehdasta Yhdysvaltoihin juuri tämän hiilivuodon takia. Ja näyttää siltä, että korkeat energian hinnat vievät useitakin teollisuusyrityksiä Yhdysvaltoihin tai muualle, ja tämä on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Näettekö te ministerinä neuvottelutarvetta sille, että eilisiä asioita vielä hieman avattaisiin? ETS ja hiilivuotoa. Tässä 50 prosenttia pitäisi vähentää vuoteen 2020 mennessä. Ja oletteko sitä mieltä, että tässä olisi vielä neuvottelutarvetta, että tätä pitäisi vähän tarkistaa? Ja mitä mieltä olette tästä avainteknologioiden Euroopan jättämisestä? Teollisuus valuu pois Euroopasta. Ja sitten haluaisin vielä esittää sitä, että, että, että eri maiden edustajia pitäisi kuulla näissä asioissa. Myös minä olen, olen myös näissä, näiden asioiden parissa äh, työssä Itävallassa ja sitten paljon olisi vielä mielestäni keskustelu tarvetta, että onko tämä ETS ähm, mahdollinen ehdotetussa muodossa, ja tähän keskusteluun pitäisi ottaa mukaan myös yritysmaailman edustajat. Herra Kelly. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa herra ministeri. Toivotan teille menestystä puheenjohtajakaudellanne irlantilaisina. Meillä oli tässä juuri äskettäin oma kautemme ja paljon vaatimuksia pienille jäsenvaltioille, mutta ne voivat myös saada aikaan edistystä, erityisesti maa kuten Luxemburg, joka on täysin eurooppalainen omalta historialtaan ja taustaltaan. Lyhyesti minulla on kunnia, että saan olla trilogeissa näissä tietosuojadirektiiveissä ja toivottavasti saamme päätökseen Luxemburgin kaudella ne. Ja kahdet kolmikantaneuvot ovat ollut tähän asti ja ne ovat olleet hyvin tehokkaita – Siinä siis suuri vetomus teille, jos saatitte sen päätökseen omalla kaudellani. Kiitos. Lisäksi olen mukana esittelijänä COP21 konferenssissa, ilmastokokous Pariisissa siis. Ja teillä tulee olemaan siinä erittäin tärkeä tehtävä. Mitä te voitte tehdä erityisesti, jotta saadaan aikaan globaali sopimus suhteessa eurooppalaisiin tavoitteisiin. Se olisi erittäin tärkeää. Se, että on maa kuten Luxemburg jälleen kerran, sehän on ystävällinen valtio muun muassa. Uskon, että se pystyy saman läpi tuon sopimuksen omalta osaltaan. Ja lopuksi energiaunioni on mainittu. Se on erittäin tärkeä aihe meille ja Euroopalle. En nyt mene yksityiskohtiin muuta kuin, että Juncker sanoi, että hän haluaa, että Eurooppa olisi maailman johtaja uusiutuvissa energiossa, joten vetoan teihin ja kysyn, että mitä te voitte tehdä luodaksenne sopivan toimintaympäristön, jotta tuo saadaan aikaiseksi erityisesti taloudellisesti tehokkaalla tavalla, sillä on riskinä, että puhutaan vain uusiutuvista, mutta ei tehdä itse asiassa mitään. Nyt olisi mahdollisuus toimia ja siihen mitään tarttua. Teillä on tärkeä rooli siinä, kiitos. Uh, thank you. Kiitos, kollega. Kiitoksia, Sean herra Ehler. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich habe eine Kiitos herra ministeri, että tulitte tänne tänään. Minulla on yksi kysymys tästä Juncker-suunnitelman merkityksestä. Sitä haluaisin tässä korostaa. Tässä jäsenvaltiot ovat vähän epätasaisesti tukeneet Juncker-suunnitelmaa jäsenvaltiot eivät halua antaa omia rahojaan Juncker-suunnitelmaan ja tällä pitäisi kuitenkin tukea tutkimusta. Ja miten suhtaudutte tähän vastustukseen Juncker-suunnitelmaa kohtaan ja rahoitusta kohtaan? Ja tämä kuitenkin olisi osa Ähm, sitä tavoitetta, että 3 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta ohjattaisiin tutkimukseen ja kehitykseen. Äh, onko, onko tässä nyt, euro, tai on tehty taas ehdotus, että esiristä poistettaisiin vieläkin 200 miljoonaa euroa. Miten suhtaudutte tähän? Tämä on poliittinen isku tälle parlamentille, jos tämä menee läpi. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette näistä äh, neuvoston leikkausehdotuksista. Voitteko niin, aiotteko niihin vielä puuttua? Ja sitten toinen, toinen ähm, ehdotus oli tämä investointien rahastojen tai innovaatioiden rahastojen rahasto. Ja neuvoston ensivaikutelma oli se, että että tähän annetaan 200 miljoonaa euroa ja haluaisin tietää, miten suhtaudutte neuvoston puheenjohtajana tähän innovaatiorahastojen rahastoon. Eh, Kiitoksia ministeri. Minäkin haluaisin, jos sopii sitten muutaman kysymyksen. Ihan lyhyesti te mainitsitte kilpailuneuvoston keskustelut näistä aiheista ja se, mitä maksaa, jos Eurooppa ole No se on vähän eri asia kuin vaikutusten arviointi. Jos sanotaan, mitä maksaa, jos ollaan ilman Eurooppaa, niin se on ikään kuin sanoisi, että me haluamme yhdistyä joillakin aloilla jäsenvaltiossa. Entäpä sitten, mitä tapahtuisi ilman yhdistymistä? Ennen kuin edes mitään lainsäädäntöä on saatu, mitä se maksaisi? Ihan mielenkiintoinen lähestymistapa. Toiseksi teollisuuspolitiikan etenemissuunnitelma. Että kauheasti siitä puhuneet, puhunut Luxemburgille se ehkä ole kauhean tärkeä, koska teillä on vahvaa teollisuutta ja korkeat tulot siitä, mutta keskimäärin Euroopassa on vain 4-15 prosenttia eli paljon vähemmän kuin ehkä se voisi olla. 20 olisi parempi noin keskiarvona Euroopassa. Ja sitten avaruuspolitiikka, avaruusjärjestö, miten sitä rahoittaa? Euroopan avaruusjärjestö on saanut käyttöönsä rahaa kansallisilta tahoilta oikeastaan. Mutta tarvittaisiin enemmän eurooppalaista rahaa. Se on hienoa politiikkaa, kun ajatellen innovoivaa taloutta. Siitä saataisiin vipuvoimaa. Vielä toistaisin tällä jonkun kysymyksen yrityksiin liittyen mantereillamme. Energiahinnat on säännelty. Markkinat eivät oikein toimi Yritykset, lisäkulut ovat nekin paljon korkeammat kuin Yhdysvalloissa. Eli meillä pitäisi olla kokonaisvaltaisempi lähestymistapa asiaan. Itse valiokunnassa olemme järjestämässä kuulemista aiheesta, energiahinnoittelusta siis. Voimme jopa kutsua teidät sinne, että olisit jotenkin mukana yhtenä hallituksen ainakin. Eli energiahinnat mantereillamme. Onko muuta kysyttävää? Ei kenelläkään. Herra ministeri, olkaa hyvä. Okay, donc, euh, merci beaucoup. Kiitos näistä kommenteista ja kysymyksistä. Näitä oli varsin paljon, joten ensiksi tämä verotuksellisen, verotuksellinen harmonisointi, tämä ei kuulu minun toimivaltaani. Ja tämä ei, vaikka tämä tärkeä asia onkin, niin se ei minun toimivaltaani kuulu. Ja me emme mitään estä tällä alalla. Meillä on kaikki intressit edistää kaikenlaisia verotuksellisia edistysaskelia. Ja sitten mitä tulee PK-yrityshuippukokoukseen, joka pidetään Luxemburissa 18-20. marraskuuta, niin noin 450 osallistujaa on jo ilmoittautunut ja varmasti siellä keskustellaan myös perheyrityksistä. Joten kiitos edustajalle, joka tämän asian toi esille. Ja todellakin perheyritysasemaa käsitellään nimenomaan tuolla huippukokouksessa. Se oli jo suunniteltukin. Ja sitten avaruuspolitiikka ja kysymys siitä, voitaisiinko yhteistyötä vahvistaa EUn ja ESAn välillä. Luxemburg aikoo hyötyä siitä, tosiasiasta, että toimimme paraikaa myös ESAn puheenjohtajana yhteensä, yhdessä Sveitsin kanssa ja uskomme, että tältä pohjalta voimme hyvinkin vahvistaa yhteistyötä EUn ja ESAn välillä ja taata sen, että se entisestään tiivistyy. Sitten minulta kysyttiin energiaunionista ja sen edistymisestä ja sen hallintotavasta, on selvää, että Luxemburg toivoo, että 26. marraskuuta energiaministeriön kokouksessa tämä asia hyväksyttäisiin ja edistämme sitä. Sitten mitä tulee, niin mikä on parlamentin rooli tässä? Niin, Tämä on vaikea kysymys ja tiedätte sen varsin hyvin, herra Turmes. Yritän kuitenkin vastata siihen. Energialan hallintotavan tavoite on juuri se, että voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet, äh, riippumatta siitä, kuka sitä valvoo. On selvää, että eri toimielimet täytyy ottaa mukaan asianmukaisella tavalla tähän keskusteluun. Nythän kyse on siitä, että luodaan alalle toimivat puitteet ja Luxemburg tekee kaikensa, jotta saamme aikaiseksi tarvittavat poliittiset sopimukset, jotta tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin. Tällä hetkellä on ennen aikaista ilmaista, miten eri poliittiset toimijat otetaan mukaan energiaunionin keskusteluun, mutta on selvää, että Euroopan parlamenttia ainakin tiedotetaan asian edistymisestä Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Sitten tämä merkintäkysymys. Tästäkin pyrimme löytämään yhteisen kannan neuvostossa 26. marraskuuta. Ja sitten ydin voima asiasta toteaisin sen verran, että Luxemburg ei suhtaudu myönteisesti ydinvoiman käyttöön, se on selvää, mutta tiedätte hyvin, että energiayhdistelmien valinta on asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan ja jäsenvaltiot tahoillaan päättävät, haluavatko ne käyttää ydinvoimaa vai ei. Tämä ei ole meidän prioriteettimme. Me ennen kaikkea korostamme tutkimusta, innovaatiota ja energia-alan siirtymää ja erityisesti energia-alalla tuemme energiatehokkuuden paranemista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Nämä ovat niitä elementtejä, joiden avulla voidaan saavuttaa ympäristöystävällistä ja kestävää kasvua, luoda kasvua, vaurautta ja työpaikkoja. Tämä on Luxemburgin kanta tässä asiassa. Sitten energiayhteisö. Tämä oli seuraava aihe. Niin tästähän on saatu korkean tason harkintaryhmän raportti. Puheenjohtaja Busek sitä johti. Niin tässä aiotaan tehdä ehdotuksia useille uudist, useista uudistuksista ja Luxemburgin varmistaa, että neuvosto antaa komissiolle mandaatin tästä aiheesta Tiranassa lokakuussa järjestettävässä ministeritason kokouksessa. Ja sitten mitä tulee tähän Junckerin suunnitelmaan, niin tästä keskustelemme. Keskustelemme siis vastatakseni herra Turmesin kysymykseen. Tästä keskustellaan koko iltapäivä 26. syyskuuta neuvostossa ja Luxemburgin puheenjohtajavaltion tavoite on, että saadaan samaan pöydän äärelle Euroopan investointipankki ja jäsenvaltiot, jotta voidaan yhdessä kehittää ja rakentaa näitä hankkeita, joita voidaan Juncker-suunnitelmasta rahoittaa. Erityisesti tässäkin keskitytään energiatehokkuuteen ja, ja uusien energiamuotojen käyttöön. Näitä tässä tuetaan. Ja, ja tarkoitus on syksyn kuluessa selkeyttää, miten Juncker-suunnitelmaa voitaisiin käyttää nimenomaan energia-alan hankkeiden rahoittamisessa. Sitten tässä kysyttiin myös verotuksesta ja niihin liittyvistä asioista. Minä viittaan tässä ensimmäiseen kysymykseen, niin nämä eivät kuulu toimivaltaan. Ja mitä tulee sitten kilpailu kyvyn huomioon ottamiseen kaikilla toimintapolitiikan aloilla. Tämä on todella ihan ydinkysymys puheenjohtajakaudellamme ja tämä on asia, joka ratkaisee sen, toimiiko Euroopan unioni hyvin vai huonosti. Meidän täytyy ensiksi saada kattava yleiskuva kaikista aloista ja miten to- kilpailukykynäkökulma vaikuttaa niihin. Ja tätähän ei käsitellä ainoastaan kilpailukykyneuvostossa, vaan myös energia- ja ympäristöneuvostoissa. Ja tässä tärkeää on, että toimimme siten, että Euroopan teollisuus pysyy kilpailukykyisenä ja että sitä voidaan vielä edistää, koska muutenhan teolliset toimijat lähtevät Euroopasta jos ne eivät täällä voi kilpailukykyisesti toimia. Eikä tässä ole kyse ainoastaan verotuksesta, vaan kilpailukyvystä kaikki, kaikista näkökulmista. Luxemburgin puheenjohtajakaudella annamme paljon painoarvoa teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiselle ja myös innovaatioille, tutkimukselle ja kehitykselle, jotta tätä voidaan vahvistaa. Ja yritämme saada käyntiin mahdollisimman konkreettisia toimia, jotta voidaan noudattaa Rouva Biengovskan kirjeessä lueteltuja kunnianhimoisia päivämääriä tai aikatauluja. Mitäs täällä vielä olikaan? Niin tämä COP21. Miten Luxemburg aikoo toimia tässä yhteydessä? No me yritämme toimia tässä fasilitaattoreina neuvottelujen aikana ja varmasti teemme yhteistyötä Ranskan kanssa. Ranskahan on COP21 puheenjohtajavaltio nyt, jotta saamme aikaiseksi hyvän sopimuksen Pariisiin. Ja meillä on kaikki intressit onnistua tässä hankkeessa ja saada aikaan hyvät loppupäätelmät tuonne COP21. Ja olikohan tässä nyt kaikki. Sitten esitettiin vielä kysymys tutkimusbudjetista. Tutkimusbudjetti asia kuuluu valtiovarainministereille, mutta ymmärrän kyllä nämä huolenaiheet ja teidän kantanne. Ja minäkin pahoittelen tätä, mutta näin tämä nyt on. Ja tämä valitettavasti ei kuulu minun, toimivaltaani, alue, minun toimivaltani asioihin. No niin, luulenpa, että olen nyt suurin piirtein vastannut minulle esitettyihin kysymyksiin. Niin. Sitten vielä viimeinen kysymys, joka koski Euroopan energiamarkkinoita ja energian hintoja. On selvää, että sisä markkinat eivät ole ainoa tavoitteemme, vaan meidän täytyy vielä puuttua tähän energian hintoihin. Energiaunioni kyllä varmasti mahdollistaa sen, että energian hintoja voidaan laskea ja että energia-ala toimii entistä tehokkaammin. Ja tässä täytyy tietysti ottaa huomioon alueellinen ulottuvuus ja, ja Luxemburgin on muiden maiden kanssa samoilla linjoilla siitä, että energia-alalle täytyy saada aikaan yhtenäismarkkinat. Ja todellakin tärkeää on, että liitetään yhteen erilaiset energiaverkostot. ja energiaunioni ja energian sisämarkkinat varmasti edistyvät paljon jo omalla puheenjohtajakaudellamme ja tietysti vielä sen jälkeen. Kiitoksia kovasti herra ministeri läsnäolostanne. Ehkä voisit toimita puheenne meille, olisi kivaa. hetki voivat lukea sen, nekin, jotka ovat tänään olleet paikalla. Kiitos yhteistyöstä ja toivottavasti Seuraavan vuosipuoliskon aikana valiokunta saisi tietää muistakin asioista, jotka ovat meille kaikille tärkeitä. Kiitoksia kovasti vielä kerran. <laughs> Uh, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, olemme lähes aikataulussa parlamentin kanta 2016 talousarvioesitykseen neuvoston muuttamassa muodossa kaikki pääluokat. Seuraava aiheemme esityslistalla. Nyt ihan ensikättelystä minä totean, että Itren valiokunnan kokous 3. syyskuuta lykätään 7. syyskuuta maanantai-ilta Strasburgissa. Ja jotta voisimme noudattaa määräaikoja tarkistusten jättämiselle budjettivaliokunnalle. Se on nyt sitten kolmas syyskuuta kuluvaa vuotta, eikä meillä ole edes mitään kokousta. Me sovimme budjettivaliokunnan kanssa seuraavasta menettelystä. Ensinnäkin esittelijämme, joka on täällä läsnä, Rovan van Boswit, toimittaa kaikki budjettitarkistukset ITREn puolesta budjettivaliokunnalle ennen siis määräaikaa 3. syyskuuta 2015 totta kai. ITRE-valiokunnan äänestys toimitetaan ylimääräisessä kokouksessamme 7. syyskuuta 2015 Strasburgissa, maanantai-ilta Strasburgissa. Budjettivaliokuntaa saa tiedon tuloksista. He lupasivat, me sovimme tästä, että meillä on herrasmies sopimus tästä, että myös ottavat vaarin ensinnäkin tarkistuksista, joita esittelijämme on tehnyt, ja myös äänestystuloksista valiokunnassamme. Ehkä vähän eri asia kuin mitä esittelijä mahdollisesti odottaa. Siis se kaikki, kaikki menettelystä ja sitten keskustelu. Pyytäisin, että esittelijä Anneli Van Bosyt aloittaa. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja tästä alustuksesta. Kyllä, se on menettely, jota tulemme seuraamaan Ja puhuja jatkaa hollanniksi. Arvon kollegat, hienoa saada puhua viimeisenä ennen kuin lomat alkavat. No, tässä nyt sokerina pohjalla. Aloitan muutama viikko sitten. Meillä oli suuri enemmistö valiokunnassamme ja hyväksyimme mandaatit kolmikantaneuvotteluihin, mitä tulee talousarvioon vuonna 2016, kuten sanottiin jo aamulla kun keskustelimme komission jäsenen kanssa. Suurin huolenaihe ovat säästöt, joita on esitetty, ja niistähän kärsisi Horisontti 2020-ohjelma. Usein jo sanottu jo, mutta edelleenkin tätä pitää toistaa tätä viestiä, sillä se on äärimmäisen tärkeä valiokunnallemme. Joten säästöjä on tehty meidän ohjelmistamme, jotta voitaisiin rahoittaa esiriä esittelen lähetän voimakkaan viestin komissiolle ja neuvostolle, kuten myös budjettivaliokunnalle. Pitää antaa voimakas mandaatti valiokunnalle, jotta voimme säästää mahdollisimman paljon, saada voimakkaan kannan trilogeihin. Säästöt Esirin osalta, tai joita on tehty Esirin kohdalle, no niihin pitää palata. Ja pitää saada aikaa palata alkuperäiseen budjettiin. Olen tietoinen siitä, että sopimus Esiristä on, siitä on jo sovittu, mitä ne ei voi enää tehdä, mutta kuitenkin pitää lähettää voimakas viesti komissiolle tästä alaosake 1a budjetissa, budjettikohta 1a, sitä ei pidä käyttää tällaisena trojalaisena hevosena aina, kun he tarvitsevat rahaa uutta hanketta varten. Tutkimusinnovaatio ja perusrakenteet rajojen yli energia tuovat lisäarvoa Euroopalle selvästi ja kuitenkin nämä ovat ensimmäiset hankkeet, jotka kärsivät, kun säästöjä tehdään. Mitä tulee pilottihankkeisiin, esittelen teille ne, jotka ovat saaneet positiivisen arvion komissiolta ja esittelen ne tarkistusten muodossa ainoastaan. Lopuksi minä kannatan tarkistusta, jonka myötä antaisin enemmän luottoa Aserille, enemmän kredittiä, kuten olen jo useasti toistanut virastot, jo, joille annetaan lisää tehtäviä, niiden pitäisi olla myös lisää resursseja. Totta kai virastot eivät välttämättä ole tehottomia tai ne ovat huonosti kehittyneet tai ne on huonosti arvioitu. Niitä pitää sitten rankaista. Tämä pitää toimia molempiin suuntiin. Käymme neuvotteluja pitää pyrkiä tukemaan budjettivaliokuntaa, jotta se pitää yllä useita meidän hankkeitamme yllä Strasbourgissa. Olemme jo kokoustaneet. Lisäksi täällä on käyty keskustelua asiasta muiden ryhmien kanssa. Me pyrimme löytämään yhteisymmärryksen, joka niin laaja kuin mahdollista. Valiokunnassamme kiitos. Kiitoksia kovasti, rouva esittelijä, herra Eeler. Ich möchte den Berichterstattern selbstverständlich en tietenkään halua viedä esittelijältä pois iloa viimeisistä sanoista. Voin puhua lyhyesti. Haluamme kiittää esittelijää. Tänään kaikki poliittiset ryhmät ovat nähdäksemme, nähdäkseni hyväksyneet tämän yhteisen linjan. Ja nyt esiristä Esirin lisäksi näyttää tulevan muitakin leikkauksia pöydälle. Neuvosto on luonnoksessa vähentänyt näitä maksusitoumuksia, myös maksumäärärahoja, 47 miljoonaa ja, ja muut, muita. Eli yhteensä noin kahdeksan, ja yhteensä täytyy muistaa, että noin kahdeksan miljardia maksatusta on vielä avoinna tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa. Eli tässä näitä maksamattomia maksuja on vaikka kuinka paljon, vaikka sopimukset on tehty ja jo päättyneetkin tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa. Tämä on erittäin huono juttu ainakin Euroopan uskottavuuden kannalta ja myös suorastaan katastrofi monelle PK-yritykselle. PK-yritykset ovat joutuneet odottamaan, odottamaan rahojaan vuosikausia, eikä tämä ainakaan ole omiaan vahvistamaan eh, uskottavuutta, Euroopan unionin uskottavuutta. No kiitän esittelijää, mutta ihan vain huomautuksena toteaisin, että meillä on pöydällä nyt paljon muutakin kuin esiriin kohdistuneet leikkaukset. Paljon muitakin leikkauksia on tehty tai leikkausehdotuksia ja näin ollen olen hyvin kiitollinen siitä, että, että valiokunta nyt aikoo tuoda tätä asiaa hyvin voimakkaasti esille myös julkisuudessa. Tässä pitää nyt olla tiukkana, koska 6,2 prosenttia on PK-yritysten onnistumisaste näissä tutkimusohjelmissa. Se on todella huono. Ja ja kaikki nämä asiat, pk-yritykset, innovaatiot, ohjelmat, joilla pyritään edistämään tutkijoiden asemaa näissä ohjelmissa. Nämä ovat todella huonosti hoidettuja ja tärkeää on, että tässä ei ole ainoastaan unohdettu tätä kolmen prosentin bruttokansantuote tavoitetta tänä päivänä. Tämä luku, kuinka paljon BKTstä ohjataan tutkimukseen ja kehitykseen, on alle 2 prosenttia. Se on häpeällistä. Tämä on paljon vähemmän kuin Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja kehittyvissä maissa. Nämä asiat täytyy nyt todella nostaa pöydälle. Ja kiitos tästä esittelijälle vielä kerran. Äh, Kiitoksia herra Brandi. On behalf of ALDE. ALDE puolesta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää luonnoksesta. Sen verran voin todeta, että yleisesti ottaen voimme tukea häntä. Meidän täytyy edelleenkin taistella sitä vastaan, että tutkimuksesta pihistetään rahoja verkkojen Euroopasta ja, ja horisontti 2020 täytyy löytää lisää joustoa vajakäyttö muilla aloilla täytyy selvitä ennen kuin isketään horisontti 2020 talousarvioon. Siitä puheen ollen muuten eh, on kauhean vaikea olla samaa mieltä siitä, että rahoja siirrellään tai että jotain tiettyjä momentteja leikataan ja, ja sitten juustohöylällä kaikissa horisontti 2020. Olen ollut yhteydessä komissioon. Haluaisin enemmän tietoa komissiolta. Mikä olisi vähiten vahingollista tutkimukselle ja innovaatioille? Me tiedämme hyvin, että jotkut momentit ovat vaikeuksissa käyttää rahoja. Ehkä sieltä koituisi vähemmän vahinkoa, jos 700 miljoonaa ensi vuonna otettaisiin niistä sen sijaan, että noin juustohöylällä leikataan, kun siellä on momentteja, jotka ovat kovin suosittuja. Ja niistä saadaan kunnan lisäarvoa Euroopalle. Jos niitä juustohöylällä leikataan, niin se, ehkä sen sijaan voitaisiin olla vähän valikoivampia. Mielestäni on tärkeää saada lisää tietoa komissiolta sen halusin komission isältä kysyäkin, mutta olin kiireinen ympäristövaliokunnassa. Mielestäni se on hyvin tärkeä kysymys. Jos me haluamme esiriä rahoittaa horisontti 2020, niin otetaan niiltä momentilta, missä vahinko on pienin. Kiitos. Kiitoksia kovasti kollega Turmes. Uh, Kiitos Jirsi. Yksi tärkeä aspekti on tämä taistelu Eserin kanssa ja miten asettaa oma kantamme. No, en nyt mene siihen sen syvemmin, mutta tarvitaan koordinoitustrategia meidän ja budjettivalikunnan välillä ja sitten pitää todellakin taistella sen eteen. Asia, jota, josta minä sen puhua on ASER, eli nämä kuluhyödyt ja kulujen laskeminen Euroopan energiamarkkinoilla voi tapahtua vain siten, että toimitaan makrotaloudellisilla markkinoilla muun muassa, mutta jos toimitaan eurooppalaisilla markkinoilla, niin tarvitaan vahva eurooppalainen sääntelijä. Ei voi olla vain 28 kansallista sääntely, sääntelijää, joten ASER on virasto, joka on nuori. Minusta se on toimija, joka on suoritunut hyvin ja me olemme antaneet sille enemmän tehtäviä, kuten se, että se koordinoi älykkäitä näitä verkkoja rajojen yli ja myöskin markkinoiden valvonta tehtäviä on sille annettu. Eli että se estäisi näitä piirikauppoja. Mutta nyt sitten on dilemma, eli me emme tarpeeksi resursseja Aserille ja minusta jokainen euro, joka annetaan Aserille, sillä on, se hyödyttää niin paljon makrotaloudellisesti, sillä jos on voimakas ASER, niin sillä integroidaan pehmeästi sähköverkot kaikkialle, joten meistä tässä pitäisi Esirin taistelun lisäksi pitäisi puhua myös toista suuresta taistelusta Itrevaliokunnassa, joka on tämä ASER-kysymys. Hyvä asia komission suhteen on, ja kun Kanjete oli Lublianassa, hän on nähnyt, että on näitä Sipirin kauppoja muun muassa. Ja, ja hän ja Sefkovic, he ovat nyt paremmin ymmärtäneet, mikä on aserin arvo, joten uskon, että no, meidän tulee torjua sitä, että annettaisiin vähemmän rahaa aserille. Tämä voisi tulla lisäarvoa ja pitäisi taistella sen eteen ja mikä on hyvä on, että kuten muitakin osin se yhdistää meitä ja meidän tulisi todellakin istua alas kesän jälkeen ja katsoa, millainen strategia meillä on budjettivalikunnan kanssa, jotta hekin ymmärtävät, että tämä on eurooppalaista lisäarvoa tuova tekijä. Kiitos. Thank you, Mr. Urban. Kiitoksia, herra Urban Cruz. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin kiittää niistä ponnisteluista, että sinne otettiin myös huomioitamme mukaan lausunto niin, että olette korostanut myös sitä, että tarvitaan pontta investoinnille strategisena osana eurooppalaista politiikkaa energiateollisuusalalla, mutta me olemme sitä mieltä, että erotukseen ei ole riittävä ja nyt täytyy ottaa esille puutteet nykyisessä talousarviossa ensi vuotta varten, varsinkin sellaiset näkökohdat, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Ensinnäkin se, mikä meistä on kaikkein huolestuttavin ja tärkein, on energiaköyhyys. Sitä ei talousarvossa ole huomioitu riittävästi. Se on tragedia ja koskee 11 miljoonaa perhettä minun maassani varsinkin. Se on verinen tilanne, koska se vaikuttaa niin moniin kotitalouksiin. Heillä on todellisia vaikeuksia maksaa sähkölaskuaan ja 10 prosenttia menee tuloista siihen pelkästään. Siellä on neljä miljoonaa ihmistä, jotka eivät pysty pitämään kiinni riittävästä äh, lämpötilasta, kun on kylmä minun maassani. Lisäksi siellä on merkittäviä haasteita, jos me haluamme todella energiaunionia toteuttaa, joka hyödyttäisi ylipäätään Euroopan hanketta. Siksi me uskommekin, että meidän pitäisi huomioida myös nykyistä energiamallin kestävyyttä miettiä myös tuotannossa ja tulevina vuosikymmeninä miettiä luopopi kuilla liuskoöljystä ja fossiilisista. Jäsenvaltiossa on erilaisia ajatuksia ja minun maassani se on ollut paljon esillä. Me olemme niin riippuvaisia fossiilisista ja muistakin raaka-aineista, ja se on kestämättömällä pohjalla, ja sitäpä itse se johtaa kansainvälisiin jännitteisiin ja konflikteihin ympäristöasioissa ja politiikassa monissa maissa maailman eri kolkilla. Paitsi ei ollenkaan ole mainittu myöskään ilmastotavoitteita 2020 on vain yksi maininta eikä siinä ole huomioitu ollenkaan meidän sitomiaksamme energiatehokkuudessa, jotka on mielestäni tärkeitä. Jos ajatellaan tätä energiamallia, joka on erotuksen taustalla, niin se on perustunut fossiilisiin lähteisiin ja se perustuu vapaisiin markkinoihin, eikä huomioida kansalaisia ollenkaan. Siksi, arvon kollega, no, ei tässä energiaa pitää nähdä yhtenä kulutushyödykkeenä, keinottelun kohteena – yritysten voimi, vaan se on yleinen hyödyke, joka pitäisi olla julkisten tahojen valvonnassa, myös sosiaalisessa valvonnassa. Se vaikuttaa tuhansien tuhansien ihmisten elämään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Euroopan komissio, herra Klompers, budjetin osaston yksikön päällikkö. Um, good morning, uh, ladies and gentlemen. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat, olen yksikön päällikkö budjettipääosastolta. Kiitos, että saan käyttää puheenvuoron. Ja keskustelussa tuli esiin kysymyksiä ainakin herra Gerbrandilta, että hän haluaisi kuulla komissiolta perusteluja liittyen siihen, kuinka raha nyt jaetaan näiden budjettileikkausten jälkeen, kun ESIR oli perustettu. Aluksi toistaisin sen, minkä komission jäsen jo aamulla sanoi, että komissio ei mitenkään vuoden 2006 talousarvion luonnoksessa aio esittää mitään uusia leikkauksia esiriin esirin takia oli jo tehty leikkauksia. Tämän lisäksi leikkauksia ei tehdä ja me laskemme sen varaan, että parlamentti meitä tukee, jotta voidaan saada nämä tarvittavat rahat käyttöön talousarvion luonnoksessa Horisontti 2020 ohjelmalle vuodelle 2016. Tämä parlamentin tuki on meille kovin tärkeää. Ja sitten lyhyesti ottaakseni kantaa Gerbrandin kysymykseen, niin toteaisin, että budjettilinjoista on jotkut osat poistettu kokonaan äh, esirin äh, kontribuutioista ja viisi kohtaa horisontti 2020 on sellaiset, jotka eivät kuulu esiriin mitkään yhteiset yhteisyritykset eivät, eikä riskirahoitus, eikä Marie Curie-stipendit tai toiset stipendit, Marikovska-stipendit tai... Our analysis. Euroopan tutkimuskeskukset, nämä eivät ole mukana tässä esirissä. Ja tässä tehdään tämä leikkaus muille aloille. Tämä 500 miljoonaa euroa, joka tuli ikään kuin takaisin Horisontti 22 ohjelmaan, trilogikokouksen jälkeen, kun keskusteltiin Esiristä, 350 miljoonaa euroa on, käytetään, jotta pidetään huolta näiden stipendien ja tutkimuskeskusten jatkumisesta ja sitten tämä 150 miljoonaa euroa aiotaan tuoda takaisin pro rata periaatteella vuonna 2017 useimmissa tapauksissa. Tämä on meidän analyysimme tilanteesta ja paras tapa mielestäni reagoida näihin esirleikkauksiin. Kiitoksia kovasti. Christian. Meillä on vain yksi kysymys. No, koska oli tiettyä hämmennystä tänä aamuna liittyen näihin leikkauksiin, joita neuvosto ehdotti. Ymmärsin kyllä, että olette tietoisia näistä budjettiehdotuksista, jotka neuvosto on tehnyt Eli lisättäisiin 200 miljoonaa liittyen sitoumuksi 74 miljoonaa maksujen osalta. Sillä meitä hämmensi hieman, että komission jäsen tänä aamuna sanoi, että hän ei olisi siitä tietoinen, mutta meillä oli jo asiakirja siitä ja että se on jo neuvottelujen perusta budjettivaliokunnassa. Um, uh, yes. Kyllä. Komissio kyllä sai tiedon totta kai saa tiedon neuvoston neuvottomista leikkauksista. Tässä oli aamupäivällä vähän väärin ymmärrys. En tiedä, miksi niin kävi. Mitä tulee mainitsemiin summiin, oikeastaan se on päinvastoin. 74 miljoonaa sitoumuksissa ja 205 noin maksuissa. Mutta mikä ehkä aiheutti tämän hämmennyksen, kun ikään kuin se olisi myös komission tahto leikata. Ei, ei. Komission jäsen on selvästi nyt tuonut julki, että komissio ei ole ehdottanut tätä. Hän mainitsi, että Georgieva ei ole ensi vuoden talousarvioesitykseen ehdottanut minkäänlaisia lisäleikkauksia. Eli mitä tiedeyhteisö onkin esittänyt niin kuin komissio on ne kyllä huomioinut ensi vuoden talousarvioesityksessä komission esityksen mukaan. Eli kaikki leikkaukset ovat neuvoston tekemiä. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rouva esittelijä kerran vielä. Thank you very much. Uh, <laughs> no, the last words will... Kiitos. Viimeiset sanat puheenjohtajalle totta kai. No, halusin vain palata hyvin lyhyesti asioihin, joita kysyttiin. Harmi, että Gerbrandi ei ole täällä enää, sillä hänen esittämänsä kysymys No, sen esitimme tänä aamuna myös komission jäsenelle. Hän ei vastannut siihen, joten palaamme siihen, otamme hänen yhteyttä näissä kysymyksissä. Myös sovimme arvostelujen kanssa, että tavoitteenamme on niin laaja yhteisymmärrys kuin mahdollista, että on selvä mandaatti valiokunnalle trilogeissa. Ja mitä tulee Aseriin, kaikki on varmasti samaa mieltä siitä, että kyllä niille tulisi olla enemmän varoja, ja niinhän sanoin jo puheenvuorossani. On tässä on mieltä, kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Toivottaisin kaikille, jotka täällä vielä ovat, mukavaa kesälomaa. Kiitos. Kiitoksia. Ei tietä usein näyttää täällä Itrivaliokunnassa. En valita tietenkään. Varmasti te olette muissa valikoinnissa enemmän. Mutta minä toivotaisin teille kaikille erinomaista lomaa. Kiitos, että olitte täällä ihan loppuun asti seuranamme valiokunnassa. Ja sitten tarkistusten jättäminen 18. elokuuta kesken lomien tarkistuksia hybridivaliokunnalle. Ehkä se voidaan vielä iltapäivälläkin tänään tehdä tai huomenna. Ensi viikolla parempi rouva ja lähettää ne sitten ennen kolmatta syyskuuta budjettivaliokunnalle. Seitsemäs päivä syyskuu, syyskö äänestyksen. Seuraava kokouksemme on 7. syyskuuta, kuten jo totesinkin tässä kokouksen aluksi. Kaikkea hyvää lomilla. Älkää unohtako parlamentti ja itse valiokuntaa. Kaikkea hyvää.